Okay. I, I haven't opened the meeting yet. Now let me do that and then I give you immediately the floor. No niin. En ole vielä aloittanut kokousta, mutta aloitan sen nyt ja sitten annan teille puheenvuoron. Aloitetaan kokous. Otamme kohdasta seitsemän. Kuulemistilaisuus maailmanlaajuisia vertailukohtia koskevan lainsäädännön uudistuksesta. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro ennen kuin aloitamme? Olkaa hyvä. President, thank Kiit, kiit, kiitos puheenjohtaja. En, eh, haluaisin Alden nimissä ehdottaa ennen kuin lähdetään tähän esityslistaan sellaisen tilapäisen valiokunnan perustamista, joka tutkisi verojen välttelyä No siksi, koska tästä puhutaan juuri nimenomaan LuxLeaksista, ja sehän johtuu vain siitä, että normaalit ihmisethän meillä veroja ovat tottuneet maksamaan. Että, että voitaisiin tätä sitten käsitellä vähän laajemmassakin kontekstissa kuin täällä pelkästään ekonvaliokunnassa, eli se oli siis meidän vetovastuullamme. Siinä voitaisiin sitten vähän teknisemmällä tasolla tätä asiaa selvitellä. E, e, ehdottaisinkin ekonvaliokunnalle nyt alle puolueryhmän nimissä, että me ottaisimme tämän vetöyksämme. ja esimerkiksi edellisellä kaudella selvittelimme vähän näitä veropetosasioita. Nyt parlamentin tulisi olla todellakin airuena näitäkin asioita puimassa. Kiitoksia seuraavassa koordinaattorin kokouksessa varmasti keskustellaan tästä ehdotuksesta. Sitä ennen meillä on keskustelu täysistuntotasolla tästä, joten mekin odotamme tätä keskustelua, koska tämä on parlamentin tärkein elin, joten tietenkin mekin tulemme seuraamaan tätä asiaa, koska meillä on jo pysyvä verotusta käsittelevä työryhmä. No niin, mennään nyt sitten tähän kuulemiseen kuuleminen käsittelee hyvin tärkeää aihetta, nimittäin eh, maailmansalaajuisia vertailukohtia koskevan lainsäädännön uudistus. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän eh, kuulemisemme. Meillä on täällä Brysselissä neljä puhujaa ja sitten meillä on viides puhuja ehm, videokonferenssilinkin kautta eh, kuultavana Espanjassa. Tervetuloa teille kaikille. Pyysimme teitä osallistumaan työhömme äh, maailmanlaajuista vertailukohtia koskevan lainsäädännön uudistuksesta. Meillä on nyt uusi tiimi. Päätimme, että me jatka työtä, vaan että aloitamme menettelyn alusta uutena valiokuntana. Ja meillä on esit esittelijä ja varjoesittelijät, jotka puhuvat tässä keskustelussa. Mutta nyt annamme puheenvuoron puhujillemme ja pyytäisimme, että täytyisivät viiden minuutin puheenvuoroissa alkupuheenvuorossaan ja sitten sen jälkeen meillä on mielipiteen vaihtoa valiokunnan jäsenten kanssa, joten nyt annan puheenvuoron ennen, esitteli, ennen puhujia esittelijöille Edustaja Oitsen. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä panoksistaan tämän kuulemisen järjestämisessä, kuten myös kaikille osanottajille päivän keskustelussa. Tämä asiakokonaisuus on erittäin tärkeä kaikille Euroopan kansalaisille ja myöskin rahoitusmarkkinoiden vakaukselle. Libor-verkkiarvo on indekseen, muiden indeksien skandalin jälkeen täytyy ponnistella, että indeksit, erityisesti ne, jotka ovat tärkeitä markkinoille ja talouksille, ovat luotettavia, robusteja. Meidän täytyy kuitenkin tämä saavuttaa tavalla, joka noudattaa suhteellisuusperiaatetta, toimii ja luo tasaisen pelikentän kaikille eurooppalaisille indeksi- ja vertailukohtien käyttäjille. Minulla on erittäin tervetullut, että täällä on säätelijöiden standardin asettajien mukana, mukaan lukien täällä on sekä asettajia että teollisuutta, ja odotan rakentavaa ja informatiivista keskustelua. Thank you. Now let's start with... No niin, aloitetaanpa sitten esityksillä. Ensimmäinen puhuja on herra David Wright, joka on IOSKon kansainvälisen arvopaperimarkkinoiden markkinavalvojen yhteisön pääsihteeri videokonferenssissa. Hän puhuu meille videokonferenssin kautta Espanjasta. Olkaa hyvä. the Wright, can you hear us? Can someone contact Mr. Yes, we... Eh, herra Wright, um, kuuletteko meitä? Ettekö kuule meitä?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 or telephone. Yes, we hear you. You can, you can, you can start. Niin kuulemme teitä, sanoo puheenjohtaja. Voitte aloittaa. Kuuletteko meitä? Hyvä. Hear you. I am hearing you. Can you hear me, Mr. Chairman? Yes. Siis toistettakoon nyt kerran vielä, että Suomen koppi nyt ei ainakaan kuule mitään mistään päin maailmaa puhetta. Thank you very much, Mr. Wright. Kiitoksia oikein paljon, herra Wright. Nyt seuraava puhuja on Roberto Schiavi, joka on Euroopan keskuspankista markkinaoperaatioista. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisat talousrahavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset herrat. Aluksi haluan kiittää tilaisuudesta osallistua tähän parlamentin järjestämään äh, pienimuotoiseen seminaariin täällä Euroopan parlamentissa. Äh, nämä indeksit ovat vuosien mittaan muodostuneet taloutemme rakenteessa erittäin olennaisiksi. Ne ovat tällaisia äh, indeksejä ja viitearvoja, joita sitten, joiden perusteella arvioidaan rahaliikenteen maksujen suuruus Neidän arvo ja uskottavuus juontaa siitä, että ne, niitä pidetään puolueettomina edustavina ja siksi sen vuoksi tasapuolisina jos kuitenkin luottamus tähän näiden vertailuarvojen puolueettomuuteen horjuu, silloin tämä luottamus, jota tarvitaan sopimussuhteessa olevan kahden osapuolen välillä, äh, heikkenee sekin pahasti. Äh, viitekorot, kuten Xeonia ja Euribor euroalueella, ovat muodostuneet tärkeäksi äh, elementiksi tätä globaalia rahoitusjärjestelmää ja olennaiseksi työkaluksi Äh, kun äh, äh, rahapolitiikkaa siirretään, rahapoliittisia transaktioita tehdään. Relevanssi on selkeästi dokumentoina Financial Stability Boardin raportissa vuodelta 2014. Valitettavasti monet näistä vertailuarvoista ovat kuitenkin osoittautuneet aika alttiiksi manipulaatioille, mikä sitten tietysti risk, riskeeraa niiden luotettavuuden julkisten sektorin viranomaisten toimenpiteet ovat pyrkineet tällaisia väärinkäytöksiä esille kaivamaan. Samalla, samassa yhteydessä uskottava uudistusprosessi on käynnistynyt, millä on pyritään hallinnointia parantamaan, samoin kuin laskentamenetelmiä. Yksityisen ja julkisen sektorin on tehtävä työtä yhdessä, niin kuin tekevätkin, jotta, jotta edustus olisi kourin tuntuvaa yksityisen sektorin osuus tässä on aivan, aivan ratkaiseva, koska julkinen sektori voi kylläkin tuoda ja luoda puitteet ja tukea tälle uudistusprosessille, mutta sitten kuitenkin näiden indeksien yksityisten sellaisten pitäisi olla markkinatoimijoiden käsissä. Jotta saamme tämän uudistustyön valmiiksi, vaaditaan kiireellistä lainsäädäntöä keskus EKP e- e- e on sen vuoksi ilolla tervehtynyt tätä asetusta, jota näitä vertailuarvoille komission 2013 tehdyn ehdotuksen perusteella on tehty, ja se on tyytyväinen, että saa Euroopan parlamentin kanssa näitä oli saanut näitä selvitellä ja sitten lopulta hyväksyäkin. Ja Täällä asetus mm, tekee näistä indekseistä hyvin manipulaation kestäviä, jotka sitä kautta sitten suojaavat investoijia ja kuluttajia. Ja tämä on erityisen tärkeää tietysti euroalueella, kun ajatellaan sen viitearvoja. Sen vuoksi että tämän <clears throat> lainsäädännön nopea hyväksyminen on olennaista. Nyt haluaisin muistuttaa mieliin muutamia EKPn mm, tärkeimpiä seikkoja, joita tässä lausunnossa komissio ehdotuksessa on tehnyt. EKP katsoo, että esitysehdotus, on oikein hyvä, koska se laatii yhteiset pelisäännöt ja hyvin kattavat sellaiset alan, toi, alan toimijoille. Erityisesti tässä asetuksessa, asetuksessa identifioitaan, millä indekseillä on tällaista systeemistä merkitystä, tällaiset kriittiset vertailuarvot, kriittiset indeksit, ja tässä tietysti tiukempaa toimintaympäristöä. Tässä ensinnäkin kuuluu valvojien välinen yhteistyö aina silloin, kun tämä on laajalti tunnistettu, ja toisaalta sitten myöskin mahdollisuus antaa tietoa tästä kriittisistä arvioinnista. Tässä yhteydessä EKP on moneen otteeseen korostanut, että koska tämä esimerkiksi Euribor unionille, unionin rahoitusmarkkinoilla on aivan kriittisen tärkeä, silloin Euroopan valvova viranomainen pitäisi ottaa mukaan, kun arvioidaan tätä koron määrääntymistä. ESMAN kaltaiset ja EBAN kaltaiset organisaatiot voisivat hyvinkin ottaa tällaisena tarkastusviranomaisina nämä roolit. Samaan aikaan kuitenkin keskuspankki katsoo huolestuneena tämän ehdotuksen toimivuutta, kun ajatellaan, että on tällainen laajempi kompetenttien viranomaisten ryhmä tätä päättämässä koska jos tällainen viitearvo kattaa Euroopan tavoin paljon maita, myöskin valvojien määrä kasvaa välttämättä aika suureksi. Sen lisäksi EKP on huolissaan siitä, että asetus luonnos aika pitkälti nojaa tällaisiin määrällisiin kvantitatiivisiin kriteereihin, joiden mukaan sitten arvioidaan, onko joku indeksi kriittinen vai eikö, ja haluaa, tarvitaanko siitä sitten jotain pakollista kontribuutiota siltä. Kvantitatiiviset kriteerit ovat hyvin vaikeita arvioida, eikä välttämättä luo riittävää tukevaa pohjaa kansallisille, kansallisille indekseille, jotta ne voitaisiin kategorisoida sitten kriittisiksi tarpeen mukaan. Saman tapaan tämä ehdotus, ehdotus, ehdotut numeeriset kynnysarvot, jolloin esimerkiksi valvovan viranomaisen valtaoikeudet tulevat kysymykseen ajatellen pakollisia maksuja, ei välttämättä sitten suojaa tätä indeksiä pitkäaikaiselta, vaikkakin vähittäiseltä maineen ja osallistujien määrän menetykseltä. Sen vuoksi, jos tällaista kriittistä indeksiä arvioidaan, niin sen tulisi myöskin kvalitatiivisiin kriteereihin perustua. Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, miten tärkeä on tällainen ekvivalenssiregiimi kolmansille maille, e, minkä ansiosta sitten tämä unionin kansalaiset voivat luottamuksellisesti, luottavaisesti suhtautua myöskin muihin käyttämisen indekseihin, joka arvella, että kaikilla toimijoilla, hallinnollisilla ja muilla on samanlaiset toimintaedellytykset. On olettaen tärkeää, että nämä ennakoidut määräykset eivät suotta estä esimerkiksi kolman, kolmansien maiden indeksien käyttämistä, niin, koska aika paljon unionin tärkeistä investoinneista markkinointituotteista on kolmannissa maissa. Meidän nähdäksemme komission on pakko näitä samanarvoisuusehtoja ja kriteerejä miettiä ja ajatella lähinnä juuri pitkäaikaisten sopimusten merkitystä tässä yhteydessä. <clears throat> Pitkä siirtymäkausi näiden tämän järjestelmän käyttöönottoon on viisasta. Siirtymäkauden aikana kolmas maan, kolmannen maan hallintoviranomainen sitten joutuisi esittämään näyttöä siitä, että, että ne toimivat sitten kesäku, heinäkuussa 2013 kansainvälisen arvopaperin markkinaneuvojen yhteisön sääntöjä noudatetaan ja pidetään sitten tämän toiminnan perustana. Jos tällaista globaalisti hyväksyttyä standardia käytetään perustana kolmessa maissa, niin se on merkki, hyvä merkki haluaisin tässä lopuksi vielä painottaa sitä, miten tärkeää on nopeasti luoda lainsäädäntöpuitteet näille indekseille. Jos ajatellaan, että kriittiset indeksit nopeasti voivat romahtaa, tai että ylipäätänsä romahtaa ja sitä riskiä, jos luotto, luotto menee, ja sitten hän sillä on erittäin pitkälle johtavia seurauksia loppukuluttajille kun uutta puitteistoa laaditaan, täytyy varmistaa, että se on jykevä ja uskottava, koska vain sitä kautta tullaan nykyisiä indeksejä vahvistamaan ja lisäämään siihen kohdistunutta luottamusta. Graf, CEO of Stocks. Ja seuraavaksi Hartman Graf, Stocksin toimitusjohtaja, teillä on puheenvuoro. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ekonvaliokunnan jäsenet, hyvät vieraat. Äh, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia ystävistä kutsustanne. Minulla on kunnia auttaa teitä päätöksenteossa täällä. Äh, haluaisin aluksi puhua siitä, miksi äh, indeksit ovat niin tärkeitä. Japanin tauti uhkaa Eurooppaa, nimittäin alhainen tai ei minkäänlaista kasvua ja vanhentuva väestö. Indeksointi ei tule näitä ongelmia ratkaisemaan, mutta ainakin se tuo joitakin ratkaisuja indeksiinvestoinnit ovat paljon parempi tapa säästää eläkettä varten. 60-90 prosenttia aktiivisista sijoitus toimijoista eivät voita tätä viitearvoa. Indeksit ovat tärkeä osa, osa rahoituspalveluita. Indeksit tulevat aina tukemaan pääoman järkevää käyttöä ja tällä tavoin saadaan aikaan myös selkeää avoimuutta markkinoilla. Yhteenvetona indeksit ovat tärkeä lisäarvo taloudelle, rahoituspalveluille ja e, sijoitustoiminnalle yleensä. Ja maailmanlaajuiset indeksin tuottajat toimivat tässä. Meillä on yli kaksi miljoonaa indeksiä ja Stoksissa me päivittäin agregoimme 120 miljoonaa hintaa ja niistä laskemme noin 30 miljoonaa erilaista indeksiarvoa päivittäin. Minä olen täällä indeksin tuottajan ja olen samaa mieltä muiden kanssa siitä, että indeksien sääntely on hyödyllistä ja tarpeellista. Indeksien väärin käyttö johtui eturistiriidasta, niin tämä markkinaosapuolet hyötyivät toisaalta indekseistä, koska he kävivät kauppaa indekseihin liittyvillä tuotteilla ja toisaalta tuottivat hintaa ja myöskin viitearvoja, korkoja, ähm, ja tätä konflikt, eturistiriitaa on äh, ratkaistava. Toinen e-, eturistiriita löytyy siitä, että että mm, linkitetään passiiviset tuotteet itseluotuihin indekseihin. Me pyydämme, että kiinnitetään huomioon tähän tätä itseindeksointia, jota ei tällä hetkellä vielä ole täysin katettu tässä ehdotuksessa. Me tarvitsemme sääntelyä tällaisille IBOR-tyyppisille indekseille. Minä tuen siis sääntelyä, mutta haluaisin lisätä, että tarvitsemme suhteellista tai kalibroitua lähestymistapaa. Emme saa vaikuttaa alan maailmanlaajuiseen toimintaan niin, että meillä on liian tiukat säännöt jossain maan, maailmankolkassa. Emmekä myöskään saa vaikuttaa toimiviin liiketoimintamalleihin, jotka tuovat lisäarvoa markkinoille. Me emme halua päätyä tilanteeseen, jossa äh, muun muassa äh, tuotteiden tuottajat ovat ainoat, jotka laskevat indeksejä, koska he voivat tukea tätä indeksin tuotantoa, ja jossa äh, valinnanvara rajoittuu, koska toimijat putoavat markkinoilta. Siksi me teemme seuraavat ehdotukset tällaista viitearvolainsäädäntöä varten, jotka olisivat suhteellisuusperiaatteen mukaisia – Indeksien täytyisi perustua säänneltyyn tietoihin, säänneltyyn vaihtoon, transaktioihin, joita näissä vaihdoissa tapahtuu. Näiden pitäisi olla alheisempia näiden vaatimusten kuin sellaiset indeksit, jotka perustuvat subjektiivisiin hintoihin. Tässä kaksi esimerkkiä, jos halusimme erilaista lähestymistapaa. Ensinnäkin meillä ei pitäisi olla sitä, että tallennetaan tietoa mm, äh, indekseistä, koska nämä äh, indeksit ovat jo MIFIDin mukaisesti äh, ennen ja jälkeen kaupankäyntiä koskevien avoimuussääntöjen mukaisia. Ja lisäksi tämän ei pitäisi olla tällaisen kriittisen viitearvon luokassa. Indeksien luominen on maailmanlaajuista liiketoimintaa ja siksi me tarvitsemme myös maailmanlaajuisen säädöksen. Joskon periaatteet rahoituspalvelualan viitearvoista on oikein hyvä pohja harmonisointua lainsäädäntöaloitetta varten ja suurin osa riippumattomista indeksin tuotteista ovat jo tämän hyväksyneet. Muodollinen ekvivalenssi toimii ainoastaan paikallisesti. Erityisesti Yhdysvallat ei aio panna täytäntöön äh, indeksilainsäädäntöä. Siksi EUn täytyisi tunnustaa myös äh, kolmannen maan säädökset ekvivalentina ainoastaan, jos se noudattaa joskon periaatteita. Lisäksi meillä täytyy olla myös riittävä siirtymä ja täytäntöönpano aika tuo huomioon, että riippumaton indeksiala, joka on palvellut rahoitusmarkkinoita jo vuosikymmenten ajan ilman mitään skandaaleja, indeksin tuottajat eivät ole näitä skandaaleja aiheuttaneet, vaan enemmänkin tuotteiden tuottajat. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin mainita, tämä on keskustelu siitä, kuinka voidaan parantaa indeksin tuotannon hallintoa ja rakenteita. Tämä on keskustelu, joka on erityisen tärkeä ja oikeudenmukainen. Se on aivan kuin keskustelu siitä, että yritetään parantaa julkista liikennettä. Sekin on hyvin tärkeää, mutta ei pitäisi olla keskustelu siitä, että voitaisiin ilmaisesti käyttää julkista liikennettä. Sama koskee indekseitä. Mm, indeksi on kilpailukykyinen maailmanlaajuinen liiketoiminta ja sääntely ei saisi rajoittaa indeksin tuottajien liiketoimintamalleja niin, että näitä indeksejä voidaan käyttää suhteettomasti vapaasti, mm, vaan eh, meillä pitäisi olla hyvin suhteellinen ja kalibroitu lähestymistapa nämä ehdotukset varmistaisivat kalibroidun lähestymistavan niin, että meillä voisi olla täysin toimiva maailmanlaajuinen kilpailu. Kiitoksia oikein paljon mielenkiinnosta. Ne odotan kovasti avointa ja hedelmällistä keskustelua. Kiitoksia, herra Graf. Ja seuraavaksi Rudolf Siebel, joka on EFAMAan työryhmän puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. EFAMA on Euroopan investoinnin hallitsijoiden järjestö. 17 triljoonaa asetteja meillä on hallussa. 10,6 triljoonaa on rahoja. Ja aluksi haluaisin mainita, että minun teollisuuden alani täysin ja tämän säätelyn tavoitteita täysin, koska se auttaa investoijia saavuttamaan tavoitteensa luomalla luottamusta teollisuuteen, palauttamalla sen. Selkeyttäisi vähän varanhoitajien roolia hukitsin nähden. Varanhoitajat varanoivat haroja ja, ja toimivat luottamusasemassa toimi, saaneen asiakkaiden puolesta, jotka niin menevät tai institutionaalisia investoijia, kuten vakuutusyhtiöitä tai eläkerahastoja tai sitten tavallisia yrityksiä. Ja miljoonien kansalaisten säästöt ja eläkevarat riippu, ovat riippuvaisia siitä, miten EFAMan jäsenet tekevät investointeja. Eli nämä varahallinta ja varahallitsijat eivät tuota tai anna dataa, jonka pohjalta näitä vertailuarvoja lasketaan. Indeksiä käytetään, kuten herra Graf totesi, jonkinlaisena tavoitteena tai sitten aktiivisten ää, sijoittajien suoritusnäkymän arvioinnissa, eli vertailujen tuotteen tuottavuutta vertailuarvoon tai vertailuarvojen indeksien yhdistelmään. Ja me meillä ei ole mitään pääsyä kolmas osapuolen indeksiasentaan eikä mitään kykyä manipuloida tätä rahastot, eli ukitsit ja muut, ovat täysin pohjautuneita pohjalla olevien varallisuusesineiden, eli osakkeiden johdannaistuotteiden ja käteisen arvoon. Tämä pätee myös ETFään ja trackereihin ja mikä näkyy sitten, sitten seurantavirheestä. Varainhallitsen indeksien käyttöä hallitsevat asetukset. Ukitsit ja ETF ja muiden ESMA-suuntaviivat vaativat, että rahastot käyttävät ainoastaan seurattavia indeksejä metodologialtaan ja kom- kokoonpanoltaan, painotuksiltaan, hinnoiltaan ja tas- arvoltaan. Indeksin täytyy olla myöskin sopivia tarkoitukseensa. Indeksien sisällön täytyy olla riittävän selkä, jotta niiden arvo voidaan myös uudelleen laskea. Verokkiarvoasetus vain täydentää ja on osittain päällekkäin teollisuuden olemassa olevien käytänteiden kanssa, jotka liittyvät robustin indeksien valintaan, joka on varanhallinnoille välttämätöntä, jotta ne toimivat toimeksi saaneena luottamusasessaan mahdollisimman hyvin. Ja seurattavuuden nimissä me pidämme kaikki näitä velvoitteita, jotka mahdollistavat meidän toimintamme. Meidän teollisuuden alamme on aina painottanut, että tämä lainsäädännön kehikon on oltava ihan yhtäältä suhteellinen vaatimuksiltaan, että mitä se tulee eri taloarvoille asetettujen arvojen suhteen, niin sen täytyy ottaa aidot manipulointiriskit ja se täytyy myöskin mahdollistaa, että jäsenemme kykenevät toimimaan koska ne ovat transparentteja, sitten täytyy luoda tasainen pelikenttä. Ja sieltä täytyy olla mahdollisuus valita useamman kunnianarvoisen robustin ja kustannustakaan verkkiarvon väliltä. Ja vertaisarvojen käyttö ja tuotanto täytyy erottaa. Ja säädellyn datan käyttö on vaikeampi manipuloida, mutta sen täytyy olla silti seurattavaa sijoittajille. Enkä mene liikaa yksityiskohtiin, koska herra Graaf on jo puhunut tästä. Kolmanneksi asetuksen pitäisi käyttää ainoastaan indeksiä, jotka julkaistaan tai tehdään yleiselle saataville. Ja indeksit vaativat transparenttia dataa, ja kolmansien maiden indeksiarvojen tarjoajia ei pidä sulkea pois. Ja sitten selkeytetään vähän pari näistä kohdista. Ensinnäkin näiden benchmarkien käyttö, eli näiden arvojen tuotanto verrattuna niiden käyttöön, artikla 3. Mikä on ratkaisevinta tässä on selkeyttää ää, vertailuarvojen käyttö, jotta tämä käsite ei aiheuta hämminkiä. Nykyehdotuksessa ei täysin selkeytä, ketkä ovat käyttäjiä. Ja tämä on haastavaa tasaisen pelikentän luomiseksi. Pitäisi määritellä käyttö sen mukaan, mitä neuvostossa on keskusteltu. Tässä pitäisi olla myös mukana kaksi erityistä käyttötapaa tässä määrittelyssä. Ensinnäkin indeksien yhdistely tai muuntaminen silloin, kun siihen, niihin indekseihin ei sinänsä ole mitään uutta data arvojen laskemiseksi. Kuten ehkä tiedätte, on paljon kustomoituja indeksejä, joita varanhallinnan varainhallintateollisuuden ihmiset ja investoijat käyttävät. Nämä perustuvat lähinnä rahoitusmarkkinoiden indekseihin, kuten herra Graf mainitsi. Ja tätä pitäisi käyttää ainoastaan verkkiarvon käyttönä. Ja sitten on suorituksen arviointiin käytettäviä vertailuarvoja. Ja tämä pitäisi olla tämmöinen yksinkertainen tapaus, koska ei ole mitään riskiä, että näiden rahoitusvälineiden, johon indeksin arvo perustuu, ei voida manipuloida mitenkään tässä. Toiseksi pitäisi tehdä selväksi, että sellaiset indeksit, jotka julkistetaan ja ovat suurelle yleisölle saatavilla, pitäisi olla katettuna. Herra Graaf totesi, että indeksejä on miljoonia. Ja useimmat niistä ovat insti- institutionaalisille sijoittajille. Ja tässä on indeksitarjoajien ja välinen läheinen suhde, jota ei tarvitse ottaa huomioon asetuksen puitteissa. Mutta asetus ei, sen ei pitäisi kattaa tällaisia kustomoituja indeksejä. Tois, lisäksi tarvitaan transparenssia indeksien datan suhteen. Varanhallitsijat ja investoijat tarvitsevat metodologian, hintatason, komposition painotuksen ja ää, seurattavuutta säännöltä pohjalta ja tietoa tästä näihin vertailuarvoihin pitäisi liittää lausunto, josta varahallitsijat saatavat tietää, miten ESMA, tässä noudataan ESMAn suuntaviitvoja indeksin laskennassa. Ja tietojen pitäisi laittaa ESMAn sivulle samalla lailla kuin reittauksen antajat, luottoluokittelijat julkistavat ESMAn sivulla dataa. Kolmansien maiden pääsy lopuksi muiden puhujan kanssa olemme samaa mieltä, että me haluamme, että pelikenttä on tasainen EUn ja ei-EUn tuottajien välillä. Ja haluaisin, että 3-5 vuoden siirtymäkauden jälkeen indeksien tuottajat itse, jos niiden maassa ei ole mitään tähän liittyvää lainsäädäntöä, niin niiden pitäisi osoittaa, että he ovat noudattavat EOSKon suuntaviivoja. Pyydän anteeksi, että ylitin puheaikani. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron viimeisille puheille, Pier Mario eh, Sata, joka on Unicreditistä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, valiokunnan jäsenet, hyvät näistä herrat. Kiitoksia, että sain tilais, tilaisuuden osallistua kommenteillani tähän erittäin tärkeään keskustelun aiheeseen ja mahdollisesti sitten vielä vastata kysymyksenkin Unicredit tervehtii tyytyväisenä näitä EUn, EUn tasolla ja maailmanlaajuisella tasolla ryhdyttyihin käynnistetty uusia toimenpiteitä nykyrakenteen eh, uusimiseksi. Me, meistä se on avainaskel markkinoiden uskottavuuden ja luottamuksen palauttamiseksi näihin vertailuarvoihin. Taanoiset eh, tapahtumat ovat todellakin korostaneet, miten tärkeää on ottaa huomioon, kuinka paljon potentiaalia negatiivisesti voi kohden on näissä indekseissä suhteessa sijoittajiin ja kuluttajiin esimerkiksi äh, vaikkapa asuntolainojen tapaisissa äh, vähemmän äh, merkittävissä investoiksissa. Me haluamme kuitenkin tässä kohdentaa rahamarkkinoiden vertailuarvoihin, koska ne ovat erittäin olennaisia. Me olemme jatkuvasti olleet mukana näissä indeksiyhteisöissä, Euriborin ja EONen kaltaisissa, joissa sitten nimenomaan kannetaan vastuuta kuluttaja, kuluttajan suuntaan Äh, jos, äh, jos tällaiset äh, indeksit poistuisivat, ne poist, myöskin olisivat hyvin negatiivisesti, vaikuttavat hyvin negatiivisesti kaikkiin osallistujien. Se, että syystä Unicredit vapaaehtoisesti kertoo näistä omista vertailuarvoista indekseistään, vaikka sitä koistuu, koituukin merkittäviä lisäkustannuksia ja haluaisi olla valmis taipumaan vielä tiukempinkin, tiukempaankin lainsäädäntöön. Tämän ehdotuksen nojalla pääehdot, tälle indeksille olla kriittinen on, että se, siinä referoidaan nimellisarvoltaan vähintään 500 miljardin rahoituskohteita. Unigrid uskoo, että tämä yksi ainoa kriteeri on riittämätön, eikä ota tarpeeksi huomioon, että muitakin indeksejä saattaisi olla, vaikkakin ovat jäävät tämän kynnysarvon alle, mutta systeemisesti erittäin tärkeitä monissa jäsenmaissa ja EU kokonaisuudessakin. Meistä sellainen määritelmä oli, joka perustuisi laatukriteereihin mieluumminkin, jos otettaisiin huomioon, että, että minkälaisia, jos sitä käytetään esimerkiksi vähittäisrahoitussopimuksia viitteistämään, niin, ja sitten toisekseen, jos tällaisen vertailuarvon lopettaminen vaikuttaisi kielteisesti, systeemisesti kielteisesti rahoitusmarkkinan tasa-arvoon tasapainoon. Mitä sitten valvontaan tulee, missä silloin kun vertailuarvot ovat kriittisiä ja enemmän kuin yksi osa ESMA on tässä mukana, silloin uni, mielestä ESMA on kaikkein paras elin tätä valvomaan, eikä niinkään, eivätkä niinkään paikalliset valvojat, valvontaviranomaiset, kun tässä ehdotuksessa ajetaan esitetään. ESMAn rooli on aivan olennainen, jotta varmistetaan, että kaikki kriittisiä indeksejä koskevat päätökset ottavat huomioon EUn yleiset intressit ja, ja rahoitusmarkkinoiden vakauden kokonaan. Äh, parin, kuulu, parin viime vuoden aikana noin 19 pankkia äh, erkaantui Euroopan-paneelista kriittisten äh, indeksien osalta, jossa on sellaista rajat ylittävää ulottuvuutta, kun tässä on, on tärkeää varmistaa, että, että paneeli on riittävän kattava jotta se on, ja edustava takaa myöskin sitä kautta sen jatkuvuuden. Tästä syystä, ja ajatellen, miten kiireellinen asia on tällaisten päätösten tehtämiseksi, me mieluummin antaisimme Esman hoteisiin tämän, tämän päätöksenteon, ja myöskin valtaoikeudet sitten päättää tällaista pakollisia maksuosuusvaatimuksia laatukriteerien perusteella, eikä mitään tällaista numerista rajaa ollenkaan olisi. Tämän ehdotuksen mukaisesti tällainen transaktiopohjainen tieto on pääroolissa tässä, koska sit silloin sitä on vähän hankalampi mm, manipuloida. Kuitenkin joissakin tapauksissa Euroborin ja pankkien välisten markkinoiden arviot voivat olla sopivampia, koska näissä on vaikka pitkät kokemusjaksot ovat esimerkiksi jos on maksuvalmiuksia transaktioissa, ovat paljon parempi merkki. Sen vuoksi tällaiset arviot otetaan, otettakoon myöskin huomioon. Mut tämän ehdotuksen alla hallintoviranomaisten olisi pakko julkaista tätä tietoa, jotta, jotta tämä esimerkiksi indeksi voitaisiin välittömästi sen julkaisemisen jälkeen laskea ja varmistaa. On kuitenkin hyvinkin epäuskottavaa, tulisiko tästä mitään lisäarvoa käyttäjille. Toisaalta esimerkiksi tällainen transaktiotietojen julkaiseminen ja vastaavat toimenpiteet saattaisi haikata tätä, näitä panelistipankkeja, koska se tavallaan paljastaisi pankkien rahoituskustannukset, joka on aika arkaa tietoa. Se yksittäisten pankkien korkeimpien korkojen julkaiseminen tällaisen stressiaikana on niin ikään aika arveluttavaa viimeksi kuluneen muutaman kuukauden aikana tietyt alan aloitteet ovat eh, selvitelleet vaihtoehtoja nykyisten indeksien korvaamiseksi, esimerkiksi Euroopan, ja joissain mahdollisuuksissa, no, jotkut mahdollisuudet näyttävät aika lupaavilta. Kuitenkin samalla tavalla kuin Euroopan aikoinaan 98 vuoden lopulla otettiin käyttöön hyvin, se oli hyvin monimutkainen ja eh, eh, eri, perustuu aika monimutkaiseen lainsäädäntöön, ja näin Euroopan lainsäädännön pitäisi myöskin sitten tällä tavoin toimia ajoissa. Mr. Satte, to all the speakers. Kiitoksia kaikille puhujille. Nyt aloitamme keskustelemme Ekonin jäsenten kanssa ja muistutan jäseniä siitä, että tässä ensimmäisellä kierroksella esittelijä ja varjoesittelijät äh, voivat puhua. Heillä on kaksi minuuttia aikaa esittää kysymys ja pyytäisin, että sanotte, kenelle kysymys esitetään. Ja sitten puhujalla on kolme minuuttia aikaa vastata. Sen jälkeen, tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen, meillä on menettely, jossa otan muita puhujia. Nyt Ludek Niedermayer varjoesittelijä. Kaksi minuuttia kysymystä varten. Kiitoksia oikein paljon. Toivottavasti äh, olen nopeampi. Eh, tämä kolmansia osapuolia koskeva äh, regiimi kiinnostaa minua. Ja ongelma on se, että tämä asetus luotiin silloin, kun IOSKON periaatteet olivat juuri, äh, niitä juuri vasta muokattiin, mutta nyt näyttää siltä, että IOSKO laajalti hyväksytään. äh, Ähm, globaalina toimijana, joten haluaisin tietää, kuinka realistista on, että jos me viemme eteenpäin jotain, joka on äh, korkeammalla tasolla kuin IOSKON periaatteet, niin tuleeko reaktioita ja hyväksyvätkö muut kansainväliset rahoituskeskukset tämän säännöstön. Onko ehkä päinvastainen riski, että muut osallistuvat, pitävät kiinni IOSKon periaatteesta ja meidän regimimme on paljon tiukempi ja silloin tämä rajoittaa eurooppalaisten yritysten mahdollisuutta käyttää Euroopan ulkopuolisia indeksejä. Kiitoksia. Tämä kysymys oli äh, komission edustajalle Philip Todille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Halusin selkeyttää, että tämä kolmansien maiden järjestelmä takaa sen, että kolmansien maiden vertailuarvoja, joita käytetään EU-rahoitusvälineissä EU-sopimuksissa, mahdollisesti esimerkiksi Kiinan lainoissa, ovat yhtä robusteja ja luotettavia kuin ne, joita tuotetaan EU-ssa. Tämän lisäksi ne myöskin takaavat, että EU-yritykset kohtaavat tasaisen pelikentän verrattuna kolmansien maihin kilpailijoihin, mitä tulee sovellettaviin vaatimuksiin. On tärkeää myös painottaa, että tämä vastavuoroisuus, ekvivalenssi, järjestelmä täytyy olla oikeudellisesti kestävä. Me emme ole sitä mieltä kolmansien maiden IOSK-periaatteiden mukainen itsearviointi tarjoaisi oikeudellista varmuutta tai tasaista pelikenttää. Täytyy myös todeta, että ehdotus on innovoiva, koska se suorasanaisesti tunnustaa ensimmäistä kertaa IOSK-periaatteiden roolin, kun komissio arvioi vastaavuutta astuksen kanssa komission täytyy ottaa huomioon erityisesti, jos kolmannen maan oikeudelliset kehikot ja valvontaperiaatteet noudattavat IOSKOon suosituksia ja vertailuarvoja. Me olemme myös tunnistamme, että IOSKON arvio periaatteiden täytäntöönpanoon noudattamisesta tulee antamaan hyviä tietoja siitä, kuinka jäsenvaltiot, jotka ovat IOSKO-periaatteita, hyväksyvät, kuinka ne noudattavat sitä. Useimmat kolme maat, Japani, Singapore, harkitsevat äh, vertailuarvoihin liittyviä lainsäädäntöaloitteita ehkä kapeammassa sovellusalassa. Kuten luottoluokituslaitostenkin tapauksessa se on usein johdossa kansainvälisten hyväksyttyjen periaatteiden niin täytetään panossa ihan aikaan, että teemme niin. Mutta me olemme myös sitä mieltä, että kokemus osoittaa, että kolmannet maat usein seuraavat meidän askeliamme. Thank you. Kiitoksia. Seuraava puhuja, SNDn varjo, esittelijä Juanes Fernandes. Hello, good afternoon. I... Ilta, iltapäivää. Olen ihan samoilla linjoilla kysymysteni suhteen kuin EPP-kollegani. Minulla on pari muutakin kysymystä vielä. Ensinnäkin keskuspankin edustajalle tämän kriittisen indeksin määritelmästä. Ymmärrän tästä asiayhteydestä, että, e, että ei tämä nykymääritelmä ole täydellinen, koska e, siinä e, ei oteta huomioon näitä kansallisia kriittisyyden tunnusmerkkejä. Olen ihan yhtä mieltä siitä, mutta että jos ajatellaan, että että arvioitaisiin näitä rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta, niin tämä on epä, epätäydellinen. Sitten jos äh, mietitään, että, että äh, annetaan sitten jonkinlainen toimintavapaus äh, valvovalle viranomaiselle, miltä, miten nällaiset kriittiset indeksit sitten voitaisiin identifioida tarkemmin antamatta tällaista sattumanvaraista päätösvaltaa jollekin valvojalle pelkästään sitten kulutushyödykkeiden äh, vertailuarvot, indeksit, jonka ehkä monet, joku muki voisi haluta vastata. Tällaiset äh, ei-kirittiset äh, indeksit ovat yleensä rahoitusalan liittymättömiä. Se, siinä on kuitenkin aika ongelma, koska siinä että ihmiset antavat tietoja ei-pakolliselta pohjalta – ja sitten rinnakkain on olemassa tällainen oikeudellisesti sitova käytännössääntö. Eikö siitä voitaisiin sitten saada jonkinlaista pohjaa, pohjaa sitten myöskin yhteistyön kolmansien osapuolten kanssa, jotka nyt ovat mukana ilman tällaista voiton tavoitteluulottuvuutta. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne siitä, miten tämä ongelma ei rahoitustuotteita koskevien indeksien osalta voitaisiin ratkaista paremmin? Tämä oli minun kysymykseni. Thank you. So, miss... Kiitoksia. Sitten herra Skjavi. Member. Kiitos, kuten arvoisat jäsenet. Mitä tulee kriittiseen vertailuarvon määrittelyyn, siinä yhdistetään näiden määrällisten ja laadullisten piirteiden yhdistä. Saattaa sisältää jonkun verran harkinnanvaraa. Mutta harkinnanvaraa, jotta voi tehdä vastuullinen instituutio, joka tekee EU-ssa tällaista arvioinnia. Tätä voidaan arvioida ajan yli. että voidaan täsmentää arviota ja miettiä sen asianmukaisuutta. On kuitenkin tärkeää yhdistää nämä kaksi asiaa. Meillä voi toisaalta olla erittäin laaja viitepohja, jota käytetään monissa monissa sopimuksissa. rahoitusjärjestelmän vakauden arviointi täytyy yhdistää tähän. Niin sehän on laadultaan laadullisempi eri EU-maissa ja EUlle kokonaisuudessaankin. Any other, any speaker would like to... Kiitoksia. Haluaisiko joku puhuista vastata tähän toiseen kysymykseen? Yes, I'm not an expert in commodity, but just to... Minä en ole asiantuntija hyödykkeissä, mutta lisäkseni myös Euriborin kohdalla meillä on samantyyppinen kysymys, koska tällä hetkellä Euribor perustuu vapaaehtoisiin ehm, pohjaan, joten juuri tässä siirtymävaiheessa vaarana on se, että että useampi osallistuja osallistuu, lähtee pois paneelista ja silloin tätä ei voida enää julkaista. Me todennäköisesti tarvitsemme jotain vahvempaa kuin käytännössä on nyt ehkä lainsäädäntöaloitteen ja valvojan, joka pakottaa osallistujat paneeliin. Haluaako komissio lisätä jotain? Joo, sen verran vielä tästä käytännön säännöstä sanoisin edustajan kysymyksen haluaisin valiokunnan kiittää huomiota IOSKon peri, periaatteisiin, eli tämän indeksin hallinnojan tulisi jäljestää sen äh, kuulemistilaisuuden aina siinä, silloin, kun jotkut perusedellytykset äh, indeksin ylläpitämisessä muutta, muuttuvat. Tämä kenties sitten valottaa vähän tätä laillisuutta, sitovuuden äh, periaatteita ja millä tavalla tätä voitaisiin sitten kenties siirtää lainsäädäntöön. Tässä selittäneen ehkä sitä, miksi neuvoston puheenjohtajakin on pyrkinyt tässä hiukan sanamuuta muuttamaan, että saataisiin tämä transmonoiduksi kansalliseen lainsäädäntöön. Sampo Terho. Kiitoksia sitten ECRstä Sampo Terho. On behalf of ECR Group. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on yleinen kysymys Ratille ryhmän puolesta kollega herra Wright, jos koska meitä Meillä on ilmeisesti yhteysongelma Madridin kanssa. Me keräämme kysymykset Joskolle ihan lopuksi. Meillä on toinenkin. No niin, toinen osa. Spesifimpi herra graafilla. Te edustatte kolmannen maan sveitsiläistä vertailuarvon hallinnoijaa. Onko siellä suunnitteilla ottaa käyttöön samanlaista, sovelluslataan samanlaista lainsäädäntöä kuin EU-ssa. Herra Graf. Kyllä voin, eh, en voi puhua Sveitsin hallituksen puolesta tällä puhua. Tavoite Sveitsissä on sellainen, että tällä hetkellä ei ole mitään lainsäädäntöä putkessa, ei ole mitään aikomusta ottaa käyttöön indeksilainsäädäntöä Sveitsissä. Back to you for when we establish the... Kiitoksia. Palaamme sitten teihin, kun meillä on taas yhteys IOSKOon. Edustaja Viegas. Bom, uh, enfim, já percebemos a importância desses índices de preço, as eh, histórias do... No, tunnustamme eh, näiden indeksien merkityksen Ähm, olemme nähneet, millaista äh, haittaa voi syntyä, jos näitä manipuloidaan. Olemme Portugalissa sen nähneet. Nämä vaihtojärjestelyt äh, ovat aiheuttaneet tilanteeseen, jossa miljardeja mm, euroja täytyi veronmaksajan rahaa käyttää. Nämä väärinkäytökset lähtevät kahdesta tekijästä. Eturistiriita indikaattorin monimutkaisuus ja se eh, tosi seikka, että se on vaihtoehtoinen, optionaalinen, niin eh, harkinnanvarainen, niin silloin eh, tämä aiheuttaa tämän ongelman. Tämä pitäisi pitää yksinkertaisena, mutta se ei aina ole mahdollista. Useat puhujat ovat sanoneet, että Meidän täytyy vahvistaa eh, julkisten instituutioiden roolia. Meillä on useita instituutioita Euroopan unionissa, jotka pystyvät eh, olemaan vahvempia ja toimimaan tällä alulla. Tämä olisi eh, todellinen etu, jos otetaan huomioon, miten indeksejä voidaan markkinoilla käyttää. On siis indikaattoreita, jotka ovat erittäin tärkeitä, erityisesti viitekorot, joten miksi EKPtä ja siihen liittyvät instituutiot eivät välitä viestejä markkinoille niin, että vältettäisiin tällaiset eturistiriidat ja vahvistettaisiin indikaattorien laatua. Onko tämä kysymys jollekin tietylle puhujalle? selvä. Kuka haluaisi vastata tähän kysymykseen? Mahdollista julkisten toimijoiden roolista indikaattoreiden suhteen. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa edustaja. Julkinen sektori on jo tehnyt aika paljon tässä asiassa, ja nimenomaan tällä saralla. E, e, e, ensinnäkin emme ole valvojan roolissa noina aikoina, muuta kuin parin päivän ajan. Mutta nyttemmin meillä on tällainen valvontaviranomainen tai valvontavirasto, jolla on tällainen valvova rooli, ei mitään siis liikkeenjohdollistakaan tietenkään. Mutta jos ajatellaan rahoitusmarkkinoiden toimijoiden käyttäytymistä seuraavaa tointa, niin se, se vastuun heillä on, jos näiden skandaalien jälkimainingeissa Tämä on erittäin tärkeä. Keskuspankkihan on ollut aika tiivisti mukana tässä uudistusprosessissa ja sen tukemisessa. Kaikki puhujat ovat maininneet nämä erilaiset raportit ja ryhmät Äh, IOSKon äh, rahoitusmarkkinoiden vakautuslautakunnan äh, ja muiden suojissa ovat näitä indeksi, tätä indeksivalvontaa tehneet ja ymmärtääkseni olemme jos on, onnistuneet aika paljon rahtaamaan näitä käytännössääntöjä sekä velvollisuustietojen antamisessa, antamisessa, mutta myöskin sitten näiden indeksien laskemiseen liittyvissä metodologiassa eteenpäin kolmansiin, kolmansilla mailla. Ja me, meillä on esimerkiksi Euroopan keskuspankkina me olemme tällaisen uudistuksen, uudistustyön katalysaattorina vaikka se aloitte onkin markkinoiden toimijoilta lähtenyt äh, pankkiyhdistykseltä äh, ja, äh, ja Europorin hallinto elimeltä, hallinnointielineltä siirtyä sitten tällaiseen transaktiopohjaiseen Euribor-laskentaan. Kiitoksia. Onko muita puhujia, jotka haluavat vastata? Niin, olkaa hyvä. Small piece of Ihan vähän informaatiota Totta kai teollisuus tekee ponnisteluja tehdäkseen näistä tuollaisista indekseistä transparenttimpia ja epätransparentista subjektiivisista indekseistä paneeli pohjaisista indekseistä transaktiopohjaisia. jos te, lainsäädäntö pakottaa teollisuuden siihen, että nyky rahamarkkina, että, että siirtäisiin transaktiopohjaisiin ja parempiin indekseihin, ja teollisuuskin pyrkii tuottamaan parempia, vielä parempia indeksejä tuolle sektorille, Ja sitten herra Lamberts. kysymys komissiolle. Me haluaisimme, että kaikki indeksit olisivat tämän lainsäädännön kattamia, mutta meillä olisi kerroksena lähestymistapa, jolla ei kritisellä indekseillä olisi kevempi regiimi ja kriittisillä tiukempi, mutta näin tehdessämme me kattaisimme kaikki. Eli jos yksi vertailuarvo hyppää ei-kriittisestä kriittiseen, se on katettu ja niitä valvotaan. Haluaisin kommenttina siihen. Ja sitten kysymys sekä komissiolle että EKPlle. Yksi joka, asia, joka näyttää luovan tarpeetonta riskiä rahoitusmarkkinoilla, on se, että mitä arvoja käytetään epäsoveltuviin toimiin. Liberia käytetään esimerkiksi lähes kaikkeen – silloinkin, kun se ei ole mitenkään relevantti. Mitä voimme tarttua tähän mahdolliseen vertailuarvojen epäasianmukaisuuteen? voimme käyttää sen nykylainsäädännössä, että voisimme pitää mahdollisimman hyvin sen, että näitä vertailuarvoja käytetään vain asianmukaisesti, eikä sen ulkopuolella, ja sen käytetään epäasianmukaisesti miten voimme mitata riskit. Eikä nyt erityisesti huomata siihen. Ja kysymys herra Wrightille, jossa hän palaa vielä online. Onko hänellä mitään arvioita uh, Forex, eli valuuttamarkkinoiden manipulaatioyrityksillä? Kiitoksia. Herra Wright vastaa myöhemmin. Ensin komissio. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastauksena kysymykseen kuinka katetaan erilaisia indeksejä, jos mahdollisesti jotkut indeksit ovat jonkun äh, kevyempien sääntöjen alaiset. Komissio tekee juuri sitä. Emme sano, että, oli, että olisimme täydellisiä, varmaan parannusta voi äh, tehdä, mutta komission ehdotus on jotakin horisontaalisia yhteisiä vaatimuksia kaikenlaisille viitearvoille se äh, asettaa tiukempia vaatimuksia kriittisille äh, viitearvoille, esimerkiksi äh, tällaisia valvontakollegioita, joissa on muiden jäsenvaltioiden valvoja mukana näille kriittisille viitearvoille. Ja sitten meillä on tiettyjä vaatimuksia säänneltyjä tietoindiksejä varten. Ja meillä on myös räätälöitöjä vaatimuksia korko, viitekoroille ja myöskin hyödykeindekseille, joten komissio on todellakin räätälöinyt vaatimukset tietyn tyyppisille viitearvoille. Mutta me olemme myös huolestuneita siitä, että kaikki viitearvot että niitä säänneltäisiin julkisesti ja valvottaisiin julkisesti, koska meidän mielestämme kaikki viitearvot ovat samankaltaisten riskien kohteena, emmekä haluaisi nähdä porsaanreikiä säädöksissämme, jotka tulevaisuudessa nousevat esiin, koska tulee uusia skandaaleja jossa indeksejä on manipuloitu. Tässä on menty pidemmälle kuin vain viite, kor, viitekorko köihin, vaan esimerkiksi kun on kyse arvometalleista tai hyödykkeistä, niin on ollut manipulointia. Voimme katsoa laajalti kaikkia indeksejä, mutta voidaan katsoa, miten joitakin vaatimuksia voidaan tehdä suhteellisemmaksi silloin, kun tarve on selkeä. Kiitoksia ja sitten EKP. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Sanoisin seuraavaa. 2013 vuoden alusta me keskuspankkina, minä olin tässä sodassa mukana myöisen aikana silloin Äh, julkistimme pankin nettisivuilla tästä äh, selonteon. Ja äh, puhuimme nimenomaan valinnan vapauden periaatteesta. Sitä, sitä varmaan ajoitte takaa. Hyvä, että otitte asian esille. Se on hyvin lähellä meidän sydäntämme. Eli se, se periaate, jonka kautta mahdollistetaan markkinoiden toimijoiden ja loppukäyttäjien valitsevan erilaisten indeksien välillä ja päätyä sitten sellaiseen, joka parhaiten vastaa heidän tarpeitaan. Ja tässä yhteydessä korostimme tätä moninaisuuden tärkeyttä ja samoin miten, sitä, miten tärkeää on sitten loppukäyttäjän te, voida tehdä tämä loppuanalyysi, jossa ovat sitten tavallaan limittäin kytkeytyneenä kaikki eri tietyn indeksin käyttöön liittyvät ulottuvuudet. Joskus kun näistä indeksistä puhutaan, viitekoroista kun puhutaan, niin tähän käytetään aina ilman, että välttämättä ollenkaan otetaan huomioon riskitekijää, rahoituspoliittisen muuttujan tai tähän kenties luot, kätkeytyvää luottoriskiulottuvuutta jossain vaiheessa pitää sitten olla sellainen foorumi, joka sitten varmistaa, että tämä on maksanut vaivan. Ja tällä tavalla tämä filosofia, jos, ajatellaan tällaista tätä rahoitusvakauden lautakunnan raporttia, jossa korostetaan, että sekä valvojat, valvontaviranomaiset että keskuspankit ovat hoitaneet hommansa, ja äh, mahdollistaneet sen sitten, että markkinoiden toimijat voivat valita tällaisen äh, monikorkolähestymistavan äh, esimerkiksi. E, euroalueella meillä on jo lähestulkoon sellainen riskitön korkokanta kuin Eonia ja sitten vähän hiukan enemmän riskipitoisempi, enemmän riskipitoinen viitekorko, kuten Euribor. Joka tapauksessa loppujen lopuksi tällaisten järjestö, järjestelmien jatkuvuuden varmistaminen on kaikkein tärkeintä. Ja jotta sitten saman syssyyn sitten ei syyllistyttäisi asiattomuuksiin, ei, ei minulle nyt kauhean mitään nokkelaa vaihtoehtoa tässä ole, hihasta vetää keskuspankki ja, ja, ja komissio, keskuspankkina, mutta komissio voisi olla vähän nokkelampi taho tähän. Mutta joka tapauksessa haluaisin korostaa, että me pyrimme konkreettisesti parantaa valinnanvaihtoehtoa ehtoja. Ja sitten sit seuraavassa vaiheessa viranomaisten velvollisuus on suojella ja hoitaa tämä suojeluvelvoitteensa. Olisiko mahdollista saada myös komission vastaus? My apologies for not, uh... Anteeksi, etten vastannut toiseen kysymykseen. Komissio on samaa mieltä kanssasi, että on tärkeää puuttua tähän kysymykseen, että viitearvoja pitäisi olla, niiden soveltuvuutta pitäisi arvioida, erityisesti kun niitä käytetään kuluttajasopimuksissa. Siksi ehdotuksessa on artikla 8, jossa on soveltuvuuslauseke, e, ennen kuin kuluttaja tekee sopimuksen, jossa viitataan vertaisarvoon, täytyy arvioida kuluttajan vertailuarvon tunteminen hänen talouden tilanteensa ja tavoitteensa on arvioitava, josko tämä viitearvo sopimuksessa soveltuu hänelle. Ja tuon arvion pohjalta valvontaviranomainen arvioi. Ja jos hän arvioi, että tämä ei ole soveltuva, niin valvoja ilmoittaa kirjallisesti tästä kuluttajalle ajatuksena, että kuluttajan ei pitäisi allekirjoittaa sopimusta, jos tämä ei ole soveltuva sopimus, ja pyrimme tarttumaan siihen komissiohdotuksessa. Now we'll give the floor to the... Kiitoksia, ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Koravan Niven hoitanille. Kiitoksia puheenjohtaja. Useita kysymyksiä onkin jo esitetty. Haluaisin palata kysymykseen, jonka herra Fernandes jo esitteli eh, viitearvojen kriittisyydestä haluaisin esittää kysymyksen herra Skiaville ja herra Satalle, koska he kummatkin olivat huolissaan eh, kriittisyyden määritelmästä erityisesti miten mitä mitataan määrälliset kynnykset ja mitä jos viitearvot äh, menevät niiden yli. Eräs te sanoitte, että EKP kannattaa tällaista joustavampaa kriittisyyden määritelmää, joka perustuu rahoitusvakauteen. Voisitteko olla hiukan tarkempi siinä, että mitä haluaisitte tehdä määrällisten kynnysarvojen suhteen, ja voisitteko kertoa hiukan yksityiskohtaisemmin, millaisia kvalitatiivisia kriteerejä haluaisitte tähän määritelmään, koska sanoitte, että sitä on uudelleenarvioitava ajan myötä ja vastuu äh, toimielinten on tehtävä arviointeja. Mitkä ovat teidän äh, näkemyksen tästä. Olisin kysyä tätä myös herra Satalta. Ja jos puheenjohtaja antaa minulle mahdollisuuden, haluaisin esittää viimeisen kysymyksen herra Siibelille. Herra Siibel, te sanoitte, että viitearvot, joita käytetään sijoitusrahastojen performanssin mittaamiseen, niiden ei pitäisi olla tämän asetuksen soveltamisalassa. Miksi näissä ei sitten olisi mitään eturistiriita, ongelmia ja manipulaatioriskiä, kun on kyse tällaisista indekseistä? Kiitoksia so. Who? Mr. Sata. Herra Sata. Mr. Chairman. Um, yes. Kiitos puheenjohtaja. Se miksi me ajattelemme kynnykset eivät ole paras tapa on. Jollakin näillä markkinoilla, jotka ovat nyt käsittelyssä – ja johon nämä viitearvot viittaavat, ovat markkinoita, tämä on erittäin vaikea mitata volyymien niin ja transaktioiden suhteen. Jos ajatellaan viitearvon niitä välineitä, johon vertailuarvo suora viittaa, vaan myöskin epäsuorasti esimerkiksi velkasuhteen kautta ovat sitten mukana. Joten täsmällisen äh, kynnysarvoon kiertäminen silloin, kun viranomaisilla ei ole mitään laadullisia relevanssipohjaisia arvoja olisi tarpeellista. on tärkeä esimerkki, Ei ole kysymys ainoastaan koko transaktiovolyymista, joka viittaa tähän viitearvoon, vaan sopimusten määrä. Euribor on tärkeä. Ei ainoastaan siksi, että volyymi on iso on miljoonia vähittäis kiinnelainoja, asuntolainoja, jotka viittaavat siihen, käytävät sitä viitearvona. Joten määrälliset kriteerit yksin eivät riitä. Ja meillä täytyy olla laadullinen määritelmä, joka liittyy ra- va- rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja kriittisyyteen, joka valvontaviranomaisen täytyy arvioida että se on kompromissi, ymmärrän se, että tähän lisää harkinnanvaraisuutta. Mutta se on paras tapa meidän mielestä käsitellä tätä kysymystä. Herra Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Me yritämme eh, tässä määrällistää laadullisia kysymyksiä tämä on ehkä tällainen ekonomistin vääristymä. No, lisäksi siihen, mitä Satta sanoi, haluaisin ehdottaa eräitä muita toimenpiteitä, esimerkiksi, että otettaisiin huomioon tai arvioitaisiin indeksin merkitystä jollekin tietylle maalle, kuinka tärkeä talouden aktiviteetin tai sopimusten ähm, määrässä äh, joku tietty viitearvo on. Voi olla, että joissain tilanteissa, äh, vaikka äh, indeksiä ei laajalti käytetäkään, on sellainen, se voi olla sellainen, että se aiheuttaa rahoitusvakaus ongelman, joka voi levitä Euroopan unioniin. Voitaisiin myös katsoa niitä sopimus tyyppejä, joita varten tätä viitearvoa käytetään. Voidaan katsoa esimerkiksi, käytetäänkö jotain viitearvoa ennemminkin ammattimaisissa laitoksissa tai ammattimaisten toimijoiden tahosta verrattuna loppukäyttäjiin ja kuluttajiin. Ja sitten linkki koko rahoitusjärjestelmän vakauden ja jonkun tietyn viitearvon välillä. Sopimusten määrä, no tästä olen samaa mieltä herra Sattan kanssa, mutta tämän tyyppiset lisäindikaattorit antaisivat enemmän laadullista arviota asiaan, joka muuten voisi eh, olla liian tällainen, tällainen kynnysarvo, joka eh, koskee liikaa kaikkia. Jos menee sen yli, niin on kriittinen. Jos jää alle, niin sitten eh, puutteet ovat, eivät ole niin tiukat. Tätä halusimme välttää. Sitten herra Sriibel. Kiitoksia en minä sano, että tässä mitään turistiriitoja ole, mutta aika laimeita tätä nykyään ovat. Jos ajatellaan vaikka yksityis- tai vähittäiskaupan indeksejä, siellä meillä on tarjolla noin 53 000 tällaista rahastoa kuluttajille. Ja monet rahastot käyttävät indeksejä vertaillakseen sekä omaa suoritustaan ja tuloksiaan, että myöskin sitten kilpailijoita. Tässä tapauksessa kaikki käyttö on kansallisten sääntelijöiden valvomaa, jotka ovat ESMAan kerääntyneet, koordinoituneet. Ja kuten tuossa aluksi jo mainitsin, että, että tässä on, no, tiettyjen direktiivien nojalla toimitaan ja samoin myöskin ESMAn omien ohjesääntöjen, jotka juuri on päivitetty. Ja täytyy katsoa, siinä pyritään katsomaan, että onko tämä indeksi juuri tarkoitukseen sopiva, ja sitten jos osataan, että, osataan, että ei ole, niin sitten sieltä sitten varanhoitajilta edellytetään jonkinnäköistä se, kykyä osoittaa, että tämä indeksi on asianomaiselle tuotteelle sopiva niin, että, että, että esimerkiksi pääomaindeksiä käytetään sitten pääomarahastoon ja näin poispäin. Samoin tämä mittaustapahtuma on tapahtuma, jossa suoraan vaikutettaisiin tuotteen hinnoitteluun, suinkaan kuten jo aiemminkin sanoin, esimerkiksi vaikkapa pääoma, rahastoi pääomarahastoihin ja, ja joukkovelkakirjoihin ja katsoo sitten muutakin kuin pelkästään indeksiä. Eturistiriita laimenee myöskin siinä ja vähenee myöskin siinä, että, että meidän asiakkaamme käyttävät ainoastaan joko näitä kriittisiä indeksejä tai sitten sellaisia, jotka perustuvat säänneltyyn tietoon, jolloin jo tuolla indeksin taustalta löytyy joku sääntely. Eli se ei tee mitään eturistiriitaa ihan määritelmänkään mukaan sitten voi enää synnyttää. Jos ajatellaan tätä indeksin sopivuutta, niin kuten sääntelijä on sen nähnyt, niin se, se, näin myöskin siinä tapauksessa eturistiriita on minimaalinen. Ja näin esimerkiksi sään, säänne, säännellyin indeksein tapahtuva vertailu ei, ei, ei tavallaan sodi myöskään tätä neuvoston ehdotusta vastaan The connection. Kiitoksia. Nyt meillä on yhteys Madridiin, joka toimii. Hyvä. Sitten voimme ehkä palata edustaja Sampo Terhon kysymykseen Joskon pääsihteerille. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti kuulette meitä, herra Wright. Voisitko kertoa meille, mitkä muut alueet jos konkulat alueet pyrkivät ää, lainsäädäntöön, jossa on sama sovellusala kuin EU-ssa. jos EOSKossa aikaisemmin komissiosta, onko mitään oikeusaluetta, joka vaatisi näitä kolmannen maiden määrittelyjä, joita komissio ehdottaa? Right. Kiitoksia, herra Wright. Mr. Wright? Herra Wright, kuuletteko meitä? Seems... Yes, you can, you can answer. Uh, thank you. Niin voitte vastata. And I, I do apologize uh, <coughs> for having uh, uh have difficulty here. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, etten uh, pystynyt, minulla oli vaikeuksia kuunnella kaikkea tätä tärkeää keskustelua. Kuuletteko minua? Minä kuulen teidät, mutta te ette kuule minua nyt. Voi voi. Puheenjohtaja sanoi, että me kuulemme kyllä. Kuulette minua. Puheenjohtaja sanoo, että voitte puhua. Okay, let me continue. Hyvä, e, jatkanpa tämä kysymys muista äh, alueista, jotka äh, käyt, äh, suunnittelevat tällaisia ähm, sitovia sääntöjä. Ymmärtääkseni ainoastaan Japani ja Hongkong suunnittelevat lainsäädäntötoimenpiteitä ja totta on, että yksikään oikeus alue ei aio mennä yhtä pitkälle kuin komission ehdotusluonnos. Tässä kysyttiin myös kolmansia maisia koskevasta järjestelystä puheenjohtaja haluaisin sanoa, että meillä on esimerkki johdannaisista juuri tällä hetkellä, jossa Yhdysvallat hyväksyivät sääntöjä johdannaisista ennen Euroopan unionia ja heti sen jälkeen me olemme yrittäneet yhdistää näitä kahta järjestelmää. se on hyvin vaikeaa. Se, mitä minä tässä yritän sanoa, on, että olisi ideaalia, jos IOSKON periaatteet olisivat pohjana tällaisten viitearvojen tunnustamiselle ja aika keskusteluille nyt ennen kuin asiasta tulee monimutkaista rajat ylittävistä, ennen kuin voidaan puhua niin kutsutusta ekvivalenssista, niin mitä nopeammin pystymme keskustelut aloittamaan, sen parempi. Edustaja Lambert puhui näiden viitearvojen käytöstä. Tämä oli hyvin hyvä pointti. Se on otettu myös autokunnan työssä huomioon, kun on kyse näistä. Ja FSB ehdottaa tällaista kaksisuuntaista lähestymistapaa, jossa kun on kyse pankkien riskeistä, niin silloin ehdotetaan tällaista IBOR Plus-järjestelmää. Mutta silloin, kun tarvitaan lähes riskittömiä indeksejä esimerkiksi derivatiivien kohdalla, niin toisenlaista lähestymistapaa ehdotetaan. Ja ö, siirtymäajan järjestelyt ovat tietenkin vaikeita. Sitten että Lamberts puhui näistä manipuloinnista Forexin manipuloinnista en voi antaa tähän vastausta, Tämä on suurin pääomaluokka rahoitusjärjestelmässä. Kaikki tietävät nämä useat tutkimukset, joita nyt tehdään näiden markkinoiden manipuloinnista ja voin ainoastaan sanoa, että minä luen sanomalehtiä kuten tekin ja olen huomannut, että useat rahoituslaikotukset asettavat sivuun tärkeitä suuria summia mahdollisia sakkoja varten olettaisiin, joten meidän täytyy nyt sitten katsoa, mitkä näiden tutkimusten lopputulokset ovat. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon herra Wright ja pyydän anteeksi tästä huonosta yhteydestä. Nyt taustalla kuuluu paha surinaa. No niin, nyt meillä on aikaa vielä lisäkysymyksiin, nopeisiin Onko täällä yhtään jäsentä, joka haluaisi vielä puheenvuoron esittää kysymyksen vieraillemme? Olkaa hyvä. Very, very briefly, every single... Kiitos. Ihan lyhyesti jokainen pohjan sanotaan, sanotaan että he ovat tämän lainsäädännön hengen kanssa samaa mieltä, mutta lainsäädännön noudattamisen takaamiseksi meillä täytyy olla käytännössä samaa mieltä tästä hengestä. On ollut paljon keskustelua siitä, miten voidaan varmistaa, että tämän lainsäädännön eri piirteet ovat riittävän laajoja ja tasavasti kohdennettuja, mikä mielestäni on vähän puuttunut tästä keskustelusta, on keskittyminen siihen, mistä tämä kysymys alun perin syntyi. Tässä oli kulttuurinen ongelma, se, että asiakkaita ei kohdeltu oikeudenmukaisesti. Kuka tahansa ulkopuolinen olisi tunnistanut tämän kulttuuriseksi kysymykseksi, eikä ollut minkäänlaista pyrkimystäkään asiakkaiden oikeudenmukaiseksi kohteluksi. Kysymyksen herra Satalle, ehkä vähän muillekin. Koettakaa, että lainsäädäntö näin ehdotettuna käytämään äh, lainsäädännön noudattamiskulttuurin henkeä vastaan, vai onko tässä vielä arbitraasille ja kikkailulle tilaa, koska ei ole vieläkään riittävästi halukkuutta kohdella asiakkaita reilusti. Yes. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Uh, yes, I think... Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, tästä kysymyksestä. On äh, tärkeää äh, aina muistaa tässä yhteydessä pari tärkeää seikkaa. Ensinnäkin tällaisen indeksin tarkoitus ja rakenne ja sitten tämä manipulointiulottuvuus. Sehän on rikollista toimintaa ja se siitä, siihen syyllistynyt joutuu oikeuteen ja yksilöitä rangaistaan. Tässä kun pyrimme tätä koostumusta miettimään, katsomme, että yhteistyö on suunut hyvin sujuvaa. Joskus sotketaan puurot ja vellit, koska puhutaan myöskin näistä näitä tällaita yhteis perusteiden tietä sekin tie, tieto, data, se, se on manipuloitavista me, mahdollisesti myöskin, joten on erittäin tärkeää, että lainsäädäntö tarttuu kumpaankin, ensinnäkin tähän indeksin koostumukseen, eli olemme me, pyrkimyksenä, pyrkimyksenä on luoda tällaiselle sormeilulle vastustuskyisempiä indeksejä mutta on myöskin erittäin tärkeää tässä yhteydessä, että tästä hallinnointitoimia tehostetaan. Ja ymmärtääkseni tämä asetusluonnos tältä osin on oikein, oikeinkin onnistunutta. Varmaankin tätä kautta sitten päästään eroon näistä aiemmin koetuista vaikeuksista, jos siis edellytän, että, että sitä pannaan täytäntöön asianmukaisesti paitsi tietojen antajien, myöskin sitten hallinnoitsijoiden, käyttäjien ja muiden asianosaisten taholta. Yes, please. Uh, just one note thank you for the question. Yksi kommentti, kiitos kysymyksestä. Mä uskon, että käyttäjinä kulttuuri on parantunut. Me kuluttajina, että kuten te parlamentissa olemme hämmästyneitä tästä markkinoiden manipulaatiosta – institutionaaliset sijoittavat, kuten te, ovat myöskin kritisempiä vertailuarvojen käytöstä, pyrkivät myös varmistamaan omilla prosesseilla. Tässä vaiheessa tulkki ei kuule yhtikäs mitään. Just wanted to mention that. Thank you. Haluaisin kuitenkin mainita tämän. Thank you. Any Mr. Wolf? Sitten herra Wolf. For Mr. David Wright at I... Niin, tämä on kysymys David Wrightille Ioskossa mainitsitte, että ainoastaan Japani ja Hong Kong harkitsevat lainsäädäntöä ja se ei ole yhtä tiukkaa ja pitkälle menevää kuin EUn lainsäädäntö. Olisiko mahdollista, voitaisinko äh, tehdä, voisiko käydä niin, että EUn lainsäädäntö johtaisi kilpailuun puutteeseen tai ähm, kilpailun epäsuhtaan EUn ja muun maailman välillä. Ja toiseksi, jos olette sitä mieltä, että tarvittaisiin yksi säätelijä, joka äh, kohtelisi kaikkia instituutioita maailman äh, laajuisesti tasa-arvoisesti, niin pitäisikö meillä olla sitten tällainen maailmanlaajuinen viitearvoja koskeva säädöstö, jolloin tällaista EUn laajuista äh, säädöstöä ei tarvittaisi?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 That's a very uh, interesting thought uh, from the honorable member. Aika mielenkiintoinen ajatus edustajalta. Mutta olkaamme nyt realistisia. Ei meillä mitään globaalilla tasolla varmaankaan mitään yhtä sääntelijää tule olemaan. Noin globaalisti paras, mihin voimme päästä, on vähän mukauttaa ajattelua me yhdenmukaisemmaksi, mutta mikään te ole lailliset sitovaa G20, josko me, Baselin komitea, ei meillä ole mitään lainsäädäntäjän toimivaltuuksia. Ja se asia ei lähitulevaisuudessa tule mihinkään muuttumaan. Voisi tietysti olla toivottavaa, ei siinä mitään, mutta kyllä täytyy olla realista. Ja tässä on tietyt periaatteet, joista on globaalisti maailmanlaajuisesti sovittu. Ja toivottavasti sitten niitä periaatteita noudatetaan laajalti kansainvälisessä lainsäädännössä aina tarpeen, tarpeen mukaan Haluaisin kuitenkin Euroopan unionin edustajia muistuttaa siitä, keskustelu oli vielä loppu ja nyt anteeksi, tulkki pahoittelee aika pahat häiriöt, että lopetamme nyt tähän ennen kuin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 is that we're going to end up uh, with conflicts of law, which is the sort of situation we've had uh, for derivatives. But I hope that gives you a flavor of uh, of our thinking on this. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Tän, En näe täällä muita kollegoja, jotka äh, pyytävät puheenvuoroa, joten annan nyt sitten puheenvuoron esittelijälle lopuksi. Very brief. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kiitän kaikkia osanottajia tästä, tässä kuulemisessa, kollegoita, erityisesti puhujia. Ja he jakavat ajatuksien kanssamme ja vastaisivat kysymyksiin. Politiikka on valintojen tekemistä. On selvää, että meillä on paljon valintoja tehtävänä seuraavina muutamina viikkoina varjoesittelijänä, esittelijänä. Täytyy miettiä, mikä on kriittistä. Kriittisen määritteleminen on kriittistä. Työtään paljon. Paljon kiitoksia. Thank you very much uh, to the rapporteur. So waiting for... Kiitoksia äh, esittelijälle odotamme nyt, äh, kun odotamme tässä maailmanlaajuisia säädöksiä viitearvojen suhteen, niin sillä välin teemme Euroopan laajuisia säännöksiä. Äh, Kiitän nyt kaikkia puhujia, herra eh, David Wright, herra Hartmut Graf, herra Rudolf Siebel, herra Piermario Satta ja herra Roberto Schiavi. Kiitoksia teidän eh, osallistumisesta. Nyt voimme eh, keskeyttää kokouksemme 15 minuutiksi ja palaamme kello viisi. Silloin kuulemme komission jäsen Vestageria.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 Merci Paolo.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 keskustelu kilpailuasiasta vastaavan komission jäsenen Margaret Vestagerin kanssa ja lämpimästi toivottaisin tervetulleeksi Rova Vestagerin. Kiitos, että olette täällä ja hyväksyitte kutsumme tähän ensimmäiseen mielipiteen vaihtoon Ekonissa, kuten e, tiedätte jo kuulemisessa ja kuulemisen jälkeenkin. E, komission jäsen on sanonut, että hän säännöllisesti haluaa osallistua valiokuntamme kokouksiin ja myöskin Ekonin kilpailutyöryhmään, jotta voitaisiin keskustella useista asioista, esimerkiksi valtion tukia, yhteensopivuus EUn kilpailusääntöjen kanssa, antitrust-toiminta ja muutenkin yleisempiä kysymyksiä, jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan. Toivotamme te, tervetulleeksi teidät ja kiitämme teidät myönteisestä suhtautumisesta Me tulemme täysin hyödyntämään halukkuuttanne eh, vahvistamaan yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ei vain siksi, että pidämme itseämme tärkeänä toimielimenä, vaan myös siksi, että tällä tavoin pystymme vahvistamaan kansalaisten ääntä, kun luomme kilpailupolitiikkaa. Kiitoksia siis oikein paljon. Tämä ensimmäinen äh, mielipiteen vaihto on kutsuttu koolle, jotta voitaisiin keskustella eräästä tärkeästä aiheesta, nimittäin suhde tämän kattavan analyysin ja kilpailusääntöjen välillä, erityisesti valtiotuet, jotka koskevat tukia pankeille. Tämä on ajankohtainen aihe, mutta odotan myös, että jäsenet esittävät kysymyksiä muista relevanteista asioista. Nyt on muitakin asioita, jotka ovat kovasti esillä tällä hetkellä, joten komission jäsen varmasti pystyy osallistumaan myös keskusteluihin näistä muista aiheista. No niin, ensinnäkin annan puheenvuoron komission jäsenelle alustuspuheenvuoroa varten. Kymmenen minuuttia sanoisin. Sitten meillä on noin viiden minuutin kysymysvastauslotteja ja sitten mahdollisesti jopa tällainen lisäkysymys, mutta kaikki tämä viiden minuutin sisällä. Joten nyt puheenvuoro jäsenellä Margaret Olo. Kiitoksia oikein paljon. Eh, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja tästä lämpimästä tervetuloa toivotuksesta. Olen odottanut pääseväni tänne ensimmäistä kertaa komission jäsenenä. Toivottavasti tämä on ensimmäinen pitkässä tapaamisten sarjassa, koska kuten kuulemisessa todettiin, sopimuspohjaisia velvollisuuksia ehkä ole niin paljon, mutta meidän on paljon tehtävä työtä yhdessä, jotta kilpailu paranisi kansalaisten ja yritysten avuksi. Minä katson tulevaisuuteen ja siellä on aivan haasteita. Mielelläni vastaan myös kysymyksiin, jotka liittyvät muun agendaan kuin stressitesteihin ja äh, saamisten arvion laatuun ja pankkitukeen ja sijoittajavastuuseen. Mutta tänään en vastaisi koko portfolioon liittyviin kysymyksiin. Ensinnäkin pankkisektorista. Ja stressitestien seurauksena saamisten laadun arvioinnin jälkeen on tärkeää ymmärtää, että nyt ei ole syytä olla välipitämättä. Me saimme paljon myönteisiä tuloksia, mutta emme ole kulkeneet tietä loppuun. Tässä meillä olisi normaali vakaa pankkijärjestelmä, joka lainaa hyville bisnesideoille. Monilla teillä teistä on valituksia pk-yrityksiltä, jotka sanovat, että he eivät koe saavansa sitä pääomaa, jota menestyminen vaatii. Joten tietää vielä edessä paljon. Mutta olemme saavuttaneet tärkeitä virstanpylväitä. Viimeiset tiedot tästä pankkiunioniin rakennustyömaalta 26. lokakuuta. EKP tekee nämä kattavat arviot ja EBAN stressitestit julkaistiin tämä harjoitus. tarvitsisi seurattavaa tietoa pankkien taseista, mikä on erittäin välttämätön ennakkoehto pankkisektorin luottamuksen lisäämiseksi. Ensi viikolla neljäs, viime viikolla neljäs yritettyistä EKP otti vastuun vastaan tänä pank- pankkivalveena osana yhteistä pankkivalvontamekanismia. Nämä ovat erittäin tervetulleita askeleita eteenpäin. Ja nämä ovat viimeinen askel vuoden kestäneessä valmistelussa ja toisaalta yhteisen valmistelumekanismin luomisessa ja sitten erittäin kattavien stressitestien tekemisessä. Siinä on syvällisesti arvioitu suurten pankkien taseita ja kriisin sietokykyä 130 pankkia, noin 80 prosenttia pankkien varoista. Kokonaistulossa myönteinen. Otetaan huomioon pääomittamisen, joka on jo tapahtunut. Pankit ovat tehneet tammikuussa syyskuun 2014 välillä vain 14 pankkia kahdeksassa jäsenvaltiossa – sitten vain nettopäämävajeen. Tämä vaje rajoittuu 6,5 miljardin euroon ja keskittyy pieneen määrään pankkeja. Monen pankin tulokset viime vuonna näkyvät tässä, koska ne rahoittivat, pääomittivat runsaasti. Ja näin siis viittamatta niihin, joilla on nettomiinus taas se. Ja tämä pääomavaje pitää yhdeksän kuukauden aikana täyttää, näin valvoja todennut. Ja tänä aikana ei mikään pankki harkitse ottamansa valtion apua. E, ei ole odotettua, mutta jos ne valtion apua hakevat, niin silloin valtion apua koskevat säännöt soveltuvat mutta tämä on erittäin myönteinen tulos, että kukaan ei harkitse valtionavun hakemista. Tiedätte ihan yhtä hyvin kuin minä. Hankkeen valtionapua koskevat säännöt päivitettiin sen periaatteen mukaisesti, jotka koskevat pankkiunionia, jota me nyt rakennamme. Jos pankin täytyy käyttää veronmaksajan rahaa, niin osakkeenomistajien ja kakkoskerroksen ää, lainaajien täytyy ensin antaa panoksensa ennen kuin julkisia varoja voidaan käyttää. Ja tämä on tärkeää kilpailun ja valtiavun kannalta. Jatkamme sen takaamista, että veronmaksajien rahaa käytetään vähän ja keskitymme erityisesti näihin uusiin sääntöihin – Miksi? Ihan ilmeistä syystä. Sollaksemme kansalaisia ja kansalaisia budjetteja, jotta ne olisivat moraalikadon uhreja. Tämä takaa tasaisen pelikentän Euroopan pankeille ja soilee myöskin sisämarkkinoiden koskemattomuutta tai yhtenäisyyttä. Pankit, jotka julkista tukea tarvitsevat, joutuvat uudelleen rakentamaan lainaamaan reaalitalolle. Siihen me pyrimme. sinne meillä on terve vähän tylsempi pankkisektori, joka keskittyy päärooliinsa. Ja me toivomme myös, että minimoimme tämän moraalikadon. Ja monet ovat varmaan samaa mieltä, että sitähän me näimme. Kiitos valtionavun kontrolloinnin, jossa on sanaraus ja pankkien pelastusrahasto ja tämä kriisiratkaisurahasto, niin tämän seurauksena pankkin sektori on kriisin kestävämpi ja keskittyy enemmän ydinpankkisektoriin. Totta kai haasteita on Totta kai me otamme vielä lisää askeleita luottamuksen palauttamiseksi tämän stressitestin ja arvon laadun arvioinnin jälkeen. On, täytyy hyväksyä, mitä pankit ovat tehneet, ja tämä hyväksyn on luottamuksen ei ole mitään syytä välinpitämättömyyteen. Paljon haisteita on, mutta mutta tämä on välttämätöntä, että luottovirrat saadaan kulkemaan. Toivottavasti autatte meitä koska tämä on avainosa tervettä pankkisektoria. Me tarvitsemme sitä. Me tarvitsemme voimakasta pankkiteollisuutta, jonka täytyy oikeata osaa esittää on taloudessa. Ja alamme laina virtaan täytyy alkaa taas kulkea, mutta lisäaskeleita tarvitaan. Meillä on robustimpi, vankempi järjestelmä – mutta nyt meidän täytyy saada tämä toimimaan, niin, että pankkiunionin äh, rakennustyömaalta päästään lopputulokseen RD direktiiviä täytäntöön pannaan jäsenmaissa. Meidän täytyy päästä perille, että jäsen, äh, veronmaksajat kokevat, että heidät otetaan vakavasti. Ja pankkien täytyy luottaa itseensä ja omistajien, jotta niiden pankkitoiminta on robustia ja horjumatonta ja myön, on erittäin myönteistä, että uutta valtion apua ei tarvita. Ja tämä oli yksi avainviesteistä. Thank you very much. We start with the speakers on behalf of political... Kiitoksia. Ja nyt sitten puhujat poliittisista ryhmistä ensin Markus Ferber, joka on kilpailutyöryhmämme puheenjohtaja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, Tehän jo viittasittekin siihen, että menneisyydessä meillä oli useita pankkilaitoksia, jotka erityissäännöksiin saivat valtion tukia. Ja komissio, teidän edeltäjänne, tämän kattavan arvion, tätä kattavaa arviota ennen sanoi, että kun että pääoman vaje voidaan periaatteessa hyväksyä, että näitä vajeita voidaan täyttää julkisin varoin, mikäli noudatetaan valtion tukien tiukennettuja sääntöjä. Nyt oli pankkeja, jotka saivat valtion tukia, saivat silti erittäin huonon tuloksen, joten kysymys kuuluu, että onko tähän astinen tukijärjestelmä ollut todellakin menestyksekäs ja miksi olettiin luottavan sen suhteen, että tilanne paranee ja milloin vihdoin pääsemme normaalitilanteeseen, eli pankkijärjestelmään, jota veronmaksaja ei tue ja vielä eräs kysymys liittyen eh, Luxemburgin suurruhtinaskuntaan. Nämä tutkimukset, joita komissio on tehnyt, ei vain Luxemburgin suhteen, vaan myös muiden maiden suhteen, niin eh, tämä ei ole mikään eh, ainutlaatuinen tapaus. Tällaisia sopimuksia on ilmeisesti aika paljon ollut valtion ja yritysten välillä. Nämä ovat valtion tukia, tämä on yleisempää kuin ajatellaankaan. Mitä mm, komissio ja te kilpailukomissaarina aiotte tässä asiassa tehdä, en nyt tarkoittaa konkreettista tapausta, jotta vältettäisiin tällainen veropakolaisuus? Well, I think on, on the first question. Ensimmäiseen kysymykseen. Eli, eli miksi voisimme kuvitella asioiden paranevan. No, ehkä juuri siksi, että me olemme muuttaneet sääntöjä ja vallitsevia olosuhteita. Monissa maissa veronmaksajat ovat huomanneet joutuneensa maksumiehiksi. Toisissa jäsenmaissa näkemykset olivat erilaiset. Eli että Eli e- e- ettei oikeasti sitten nämä varsinaiset velalliset joutuvat maksumieheksi. Mutta sitten myöskin sellaisissa jäsenmaissa, joissa makrotalouden olosuhteet olivat hyvinkin erilaiset ja hyvinkin haastavat, Espanja, Slovenia, monissa jäsenmaissa, Tanska mukaan lukien, meillä oli hyvin ankea, ankeat näkyvät, synkeät käsitykset. No nyt sitten kuitenkin, kun valtion tuki sääntöjä pankkitoimintaan suhteessa muutettiin. Eli tämä väliaika, jossa, jossa direktiivi odottaa valmistumistaan lopullista muotoaan, kuten pankkiunionikin, niin tänä väliaikana on olennaista miettiä sitä, että jos ihmiset mieltävät, että, että jos joskus pankista, pankkeja rahoitetaan valtiorahalla, niin se on sitten vasta sitten siinä viimeisessä vaiheessa – kun se äh, selvittää näitä sääntöjä ihan aika tärkeää, jos ajatellaan vuoden mittaan esille noussutta keskustelua, jos ajatellaan äh, dynaamisempia taseita, jossa äh, muutosta on ollut havaittavissa pidemmän vuoden ajalta sen sijaan, että otettaisiin tällainen kulloinenkin kuva tilanteesta, mutta pankit ovat pikkuhiljaa tätä tarvitsemansa pääomaa keränneet ja tasettaan vahvistaneet parlamentin ja neuvoston pitää tässä pyrkiä yhä parempaan. Ja nyt kun tämä valtion tuki politiikka on muuttumassa, niin voimme tässä ottaa hiukan tästä kredittiä itsellemme. Mitä sitten tulee LuxLeaksiin? Täytyy miettiä, miten siihen sen suhtautuu. Meillä on tämä nel, neljä avointa juttua Irlannissa. Mm, Hollannissa ja kaksi Luxemburgissa. Nyt tiedetään, että verosuunnittelu, verosopimukset eivät ole välttämättä laittomia. Herää kysymys nyt vain siitä, että minkä päätöksen veroviranomainen yksittäisessä tapauksissa on tehnyt. Koska jotkut saattavat viitata siihen, että kilpailu on vääristynyt tai että jotain rahoitustukea tai, tai suorastaan suoranaista valtion tukea on annettu. Nythän me jo tiedämme, mitä, mitä me tarkkaan etsimme, jos tätä asiaa nyt pitää pidemmälle ajaa ja niin kuin näyttää tarpeen olevan vähän perinpohjaisemmin sitä tutkia. Kiitoksia sitten Elisa Ferreira. Äh, Kiitoksia oikein paljon, että olet täällä. Minä olen erittäin kiinnostunut ähm, pankin kriisiratkaisusta ja valvonnasta, mutta äh, esitin juuri nämä kysymykset kuulemistilaisuudessanne, joten esitän niitä nyt uudelleen. Haluaisin kysyä äh, kilpailulainsäädännön rikkomisesta liittyen verosuunnitteluun ja veropetoksiin. Te juuri mainitsitte vastauksenne toisessa osassa, että teillä on neljä tapausta. Mutta me kaikkihan tiedämme, mikä tilanne on. Mutta nyt meillä on enemmän yksityiskohtia, enemmän tietoa ja tämä on todellakin shokeraavaa, kun puhutte 300 monikansallisista yrityksistä, jotka tekevät neuvotteluja erään tietyn jäsenvaltion kanssa, niin onko teillä se tunne, että teillä on mm, kyky puuttua tähän yleistyneeseen käytäntöön, koska kansalaisille, te sen kyllä ymmärrätte, on kyllä kovin omituista, että keskustelemme kilpailun yksityiskohdista ja taustalla tulee valtaisaa valtiotukea tällaisten äm, veronpoikkeusten kautta ja on epäilyksiä sen suhteen, että pystymmekö siihen puuttumaan vai emme. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että me voi jatkaa kuten tähän asti. Uskotteko, että kilpailuvälineiden kautta pystytte menestyksekkäästi puuttumaan näihin kilpailulainsäädännön jatkuviin rikkomuksiin vai täytyykö teillä olla jonkinlainen suuri, radikaali poliittinen muutos, jotta pystyisitte puuttumaan tilanteeseen, koska emme poliittisesti voi jatkaa näin. Se on ihan selvää. Te sanotte, että me emme voi olla itsetyytyväisiä, olen samaa mieltä, mutta onko komissio valmis johtamaan tätä taistelua radikaalimmin, vahvemmin ja rehellisemmin kuin tähän mennessä? Well, I'm, I'm always, you know, inclined... Minä olen aina taapuvainen radikaalisuuteen. Sehän on puolueeni nimi. Joskus se aiheuttaa vähän hämminkiä unelmat puhuvat radikalismista. He ajattelevat, että se on äärimmäisyysajattelua. Mutta radikaalisuus tarkoittaa asioiden juureen menemistä. Meillä on kaksi keskustelua tässä. Yksi koskee valtionapua ja kilpailuvääristymistä Ja koen, että tässä meillä on juridiset valtaoikeudet. Koska veropäätökset ovat yleisiä jäsenvaltiossa, näiden ennakkopäätösten ongelma on, kun jäsenvaltiot hyväksyvät, että jonkun erityisen nimenomaisen yrityksen verot lasketaan tavalla, joka ei vastaa markkinaoloja. E, niin että tätä nimenomaan sitä yritystä kohdellaan suopeammin kuin jotain muita yrityksiä. Tässä on valtionapukysymys, mukaan lukien valtion tukikysymys. Tässä meillä on juridinen kysymys. Jos meillä on näyttöä, käymme riittävästi. Siksi on tärkeää olla oppia saada avatut jutut vietyä loppuun, koska saamme lisää tietoa. Jos puhutaan veropolitiikasta sinänsä, te kaikki tiedätte esimerkiksi yhteisen vakautetun veropohjan luomista. Kukaan ei viimeksi, kun kysyn, tiennyt, onko tämä ehdotus vielä hengissä ollenkaan, löykö sydän. Se olisi ehkä ensimmäinen askel ja toivon, että parlamentti ja komissio ottaa tämän asian uudelleen käsittelyyn koska on erittäin tärkeää, että meillä on yhtä ve- vakautettu veropohja, yritysveropohja. Koska ne yritykset, jotka eivät omista aikaa aggressiiviselle verosuunnittelulle, niin ne elämä helpottuu, koska niiden tarvitsee hankkia juristeja ja veroneuvonantajia niistä maista, joissa ne toimivat. Ja tämä oli se lainsäädäntö, että tarvitsemme, jos haluamme verotuksen tietää edetä välttääksemme näitä viimeaikaisia ongelmia. Thank you. Äh. Kiitos. Seuraavaksi Morten Messerschmidt, <clears throat> joka on kilpailupolitiikkaan oma äh, valiokunta aloittuisen mietinnön esittelijäkin. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Olisi eh, eh, tietysti suuri eh, kiusa, kiusaus käyttää äidinkieltämme, yhteistä äidinkieltämme vastaan kiusasta ja puhun englantia. Niin, kuulemistilaisuudessanne sit, te annoitte sitoumuksen valiokunnalle ja lupasitte tehdä työtä kolmansien valtojen kansalaisten järjestöjen kanssa. Öö, yhteistyötä ja kaivaa totuuden esille, mennä niin pitkälle kuin tarpeen. Nyt sitten haluaisin tietää, mitä te ajattelitte nyt sitten tehdä ollaksenne sanojen mittainen ajatella juuri tätä Luxemburgin ja monen muun maan toteuttamaa aggressiivista verovälttelypolitiikkaa hillittäksemme. Joko kenties voimme yrittää hillitä tätä tiedon julkistumista, mutta tilannehan on se, että tiedot, tiedot ovat jo olemassa, mitä sitten ovatkaan tulleet. Voisitteko, rouva komissari, tähän reagoida? Mitä tulee näihin valtion apukysymyksiin, ne ovat meille erittäin olennainen Äh, monet äh, naurahtivat, äh, naurahtivat kun totesitte, että, että asio, asio, asiat ovat uudella tolalla, kun tulee uudet säännöt. No, näiden perusteella siis maat joutuvat kuitenkin hiukan eri, eri tilanteeseen viutuvat sitten kenties syynin alle ilman ennakkovaroitusta, kun te olette kuitenkin nyt sitten tässä sopimuksen toteuttamisen valvojana. Millä tavalla te, te olette varmistumaan siitä, ettei, että nämä uudet valtionapusäännöt ovat sitten tasa, tasapuoliset kaikkia maita kohtaan kuitenkaan sitten siinä ajautumatta kilpailun vääristämiseen? Yes, as you say, it is, is attempting to use the... Kuten tätä sitä on houkutteleva käyttää maiden kieltä, koska on helpompi olla täsmällinen. Tulen myöskin jatkamaan englanniksi. On hyvin tärkeää, saada yhteistyö oman palveluni ja jäsenvaltioiden kanssa toimimaan. Mielestäni tämä yhteistyö paranee. Wikileaksien dokumentit ovat julkisia. Siinä ei ole kaikkea tarvittavaa tietoa, koska tässä on yhden neuvonantajan tietoa, jota sanotaan yritykselle liittyen siihen, miten ne lähestyvät viranomaisia. Joten tarvitsemme lisätietoa jäsenvaltiolta konkreettisista vero, ennakkovero- ennakkopäätöksistä, mutta tulemme ottamaan tämän informaation huomioon, koska se on julkista. Toisekseen sitten on tämä herkkä tasapaino valtionavun suhteen on se, että jos me annamme jäsenvaltiolle lisää harkintavaraa, niin niiden täytyy kuitenkin soveltaa valtiopasääntöjä ja niiden ei tarvitse aina kysyä. Tämä vastuullista jäsenvaltioita, että ei tarvitse kysyä. Sitten ne joutuvat soveltamaan sääntöjä itse. Ja uudistuksen yksi tärkeä piirre on seurattavuus. Kun jäsenvaltiot päättävät valtion apujärjestelmästä, niiden täytyy julkistaa päätökset jotta kansalaiset tiedotusvälineet näkevät, miten varoja käytetään, niin sitten tämä voi olla osa keskustelua siitä, miten valtion apurahoja käytetään ja miten valtiot toimivat eri jäsenmaissa. Koska tällä tiedotusvälineellä kansalaisilla voi olla suurempi rooli. Tämä on te tiedätte, että seurattavuus muuttaa, kun herkemmät kysymykset tulevat valoon. Kiitoksia liberaaliryhmästä Koravan Innenhuisen. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että mutta jotkut kollegoista eivät ole täällä, kun kollegani Michael Toirer pyysi ekonvaliokuntaa valiokuntaa luomaan väliaikaisen tutkimusvaliokunnan, joka tutkii verokiertoa ja veropetosta ähm, ja tehdä äh, raportti tästä Luxemburgin äh, verokiertokysymyksistä. Niin mielestäni tämä on äh, tärkeä asia ja tuen täysin tällaisen valiokunnan perustamista. Ja vetoan komission erityisesti ähm, kilpailukomissaarin, joka on mukanamme tänään, että otatte huomioon tämän asian. Nyt kysymys tästä keskustelusta. Olemme yllättyneet, että tämä ei olekaan enää valtion tukikysymys, koska komission jäsen Moskovici on paikalla. Ehkä voitte kommentoida sitä. Sitten unohdin melkein toivottaa tervetulleeksi takaisin komission jäsen Vestagerin parlamenttien ekonvaliokuntaan. valiokuntaan. Tämänpäiväisen kuulemisemme yhteydessä halusin eh, esittää teille kysymyksen eh, kilpailupääosaston roolista eh, yhteisessä riisienratkaisumekanismissa. Siinä on arvioitava pankkien uudelleenjärjestely kysymyksiä hyvin lyhyessä aikataulussa ja näiden kysymyksien täytyy tietenkin olla laillisesti myös ähm, vahvoja. Olemme epäileväisinä sen suhteen, pystyykö äh, pääosastonne hoitamaan nämä asiat lyhyessä aikavälissä. Äh, hyvin, millaisiin toimenpiteisiin olette ryhtyneet ja miten pääosaston sisäiset menettelyt toimivat, jotta kilpailupääosaston päätökset äh, tässä asiassa ovat nopeita, järkeviä ja äh, kestävät tarkastelun tuomioistuimessa. Kiitoksia. Kyllä vaan. Kuulin tästä äh, ehdotuksesta erityisvaliokunnan perustamiseksi ja tutkia tätä verovälttelyä vähän laajemmaltikin. Ja tärkeää olisi todella saada tästä asiasta koko kuva. Minä katselen tätä kilpailupolitiikan kannalta. Sitten, toi, sitten toinen näkökulma on tietenkin tämä veropoliittinen ja vero, lainsäädännöllinen. <clears throat> Että juuri kun totesin tästä yhteisestä vahvistetusta yritysveropohjasta, se olisi tällainen hyvä lähtökohta. Myöskin kansalliset parlamentit voisivat tässä jonkinlaista roolia ottaa, koska kysehän on sekä kansallisen verolainsäädännön asia yhtäältä hoitaa tätä asiaa ja sitten katsoa, miten Eurooppa, Euroopan tasolla vero käytäntöjä voitaisiin parantaa ja yhtenäistää. Meillä on tietenkin omat näkemyksemme siitä, miten äkkiä tässä voidaan, voidaan edetä, tokko minun on sen toivekkaampi kuin teidänkään. Mutta kuitenkin, jos, jos ajatellaan tätä itse asiakokonaisuutta. Se ei ole minun asiani antaa neuvoja siitä, miten työn organisoitte, mutta kyllä kansallisella parlamentilla voisi olla hyvinkin mielenkiintoista annettavaa tähän keskusteluun. Toisekseen de, pää, de, kilpailupääosasto ja minä itse voisimme sanoa sitten että näiden pankkien, pankkien vakavaraisuusasioista päättäessä meillä on myöskin sanottamamme äh, valvontaviranomaiset ovat tietenkin tässä avain, avainasemassa, koska me, me joudumme näitä mm, valtion apukysymyksiä tarkastella, vain nyt yhden mainitakseni. No ajatellaan vaikka pitkäaikaisia luotuuksia. Pit, nopeus on tässä avaintekijä, siitä lienemme yksimielisiä. En ole, ole kuitenkaan kuullut, että tästä olisi, tähän tämä olisi karahtanut silloinkaan, kun kriisi oli kuumimmillaan. Mutta kyllä tietenkin me pyrimme paitsi hankkimaan resurssit asiat hoitaa, mutta myöskin hoitaa ne ammattitaitoisesti, mikä edellyttää tietysti sitten tämän <clears throat> kriisin ratkaisumekanismin toimijoiden kanssa. Ja nyt GUE Angela-ryhmästä Fabio De Masi. Um, Kiitoksia puheenjohtaja myös hienosta nimeni lausumisesta. Tämä oli ihan rehellinen kommentti. Haluaisin aloittaa Luxemburgin liigasta tai Junckerin liigasta, josta <clears throat> minä sitä kutsun. Ähm, Junckerin äh, ja ähm, tästä Junckerin vuodosta. Ähm, tässä sanottiin, että osa näistä tapahtumista on varmaan laillisia ja tämähän kauhistuttavaa onkin. Sanoitte, että jäsenvaltiot menettävät vuosittain jopa ähm, miljoona miljoona vuosittain liittyen verokiertoon ähm, ja puhuitte tästä yhteisestä yritysveropohjasta ja haluan korostaa sitä, että ilman vähimmäisverotusta, joka ei ole mahdollista nykyisissä äh, Euroopan eh, perussopimuksissa, eh, niin tämä saattaisi jopa vahvistaa eh, veronkiertoa. Nyt ensimmäinen kysymykseni, onko totta, että sen jälkeen kun herra Juncker ei enää ollut virassa, niin Luxemburgin sääntöjen noudattaminen on vahvistunut. Mitä mieltä olette tästä? Ja sitten jossain vaiheessa teidän täytyy päättää, että aloitatteko rikkomusmenettelyn Luxemburgia vastaan ja äh, yleensä tällaiset päätökset komissiossa tehdään äh, kollektiivisen vastuun pohjalta? Kuinka varmistatte, ettei ole minkäänlaista eturistiriitaa? Perustatteko tällaisen kiinalaisen muurin Junckeria vastaan, niin kuin pankkiirit sanovat? Ja jos äh, Luxemburgia vastaan ryhdytään toimimaan liittyen esimerkiksi Amazoniin tai Fiatiin, ja pystytte vahvistamaan, että noita yhtiöitä on suosittu ja aloitatte tällaisen menettelyn, niin pidättekö silloin vielä herra Junckeria sopivana tähän tehtäväänsä, joka hänellä on, ja pyytäisin, että vastaisitte tähän kyllä tai ei, ja jos ei teillä ole mahdollista, niin jos suosittaisitte herra Junckerille jotain laulua, niin suositatteko ähm, äh, Je ne regrette rienia vai ähm, I did it my wayta vai äh, Time to say goodbye. Uh, <laughs> that, that would be, be awkward. Uh... Ja, vähän hankalaa. Kun hänen joudut itse laulamaan. kun arvioidaan yhteisen vakiiliton vero, veropohjaa, niin sellaisen aikaan saaminen, niin saattaisi se, jotta se, että yritykset eivät ajattelemaan verosuunnittelua maksakseen, mitä veroita pitäisi, konsultoimatta suurta joukkoa verojuristeja tehdäkseen asian oikein. Mutta tässä on erilaisia mielipiteitä, mutta tässä on aito mahdollisuus. Me olemme kokeneet, että yhteistyö Luxemburgin kanssa on parempaa. En ole joutunut arvailemaan mitenkään. Miksi? Mutta olemme tyytyväisiä, että näin on. Koska se helpottaa meidän työtämme. Tämä vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Uusien juttujen avaaminen. Nyt me olemme päättäneet tavata neljä juttua alustavan tutkinnan jälkeen. Useimmat niistä kaksi näistä päätöksistä on julkisia. Kolmas julkistetaan parissa päivässä. Joten näette, mitkä, mitä alustavia tutkimuksia meillä on ollut. Ja miksi meillä on kohtuullista se epäilyjä valtion avun myöntämisestä. En ole kuullut tai kokenut mitään, joka sitoisi käsiäni. Ei mitään, päinvastoin. Olen kokenut, että tässä saatte myös kuulemassa vahvan vaikutelman, että meillä on vapaat tehdä, mitä oikeana pidän näissä jutuissa – Kolmeksi, myös on erittäin tärkeää, että ei spekuloida. Jonkin yritysten tapauksessa eh, on, on erittäin ikävä juttu saada ennakkoveropäätös. Ja tietää, mitä veroja joutuu maksamaan. Kysymys on, ovatko reiluja, vääristävätkö nämä päätökset verotusta, kilpailua – ja ovatko ne valtionapua. Minä en käytä juuri aikaa siihen, että ihmiset haluaisivat ennakoida minun työtä. Se häiritsee kilpailua ja julkista keskustelua. Meidän pitäisi keskustella veron kierrosta ja kilpailusta, eikä mistään henkilökohtaisesta kysymyksistä. Kiitoksia ja sitten vihreistä Michel Raimon. Thank you, Commissioner for being. Kiitos se ja kiitos komissaari, että täällä olette tämä, äh, tässä äh, vaihe, äh, vaiheessa. tästä on etua tästä puheenvuororytmistä. ette ole antaneet vielä vinkkiä siitä, mitä ajattelette tehdä lähimmän viiden vuoden aikana tätä ajattelin teille nyt penätä. Sanoitte, että tämä, että tämä uudet LuxLeaks-tiedot ovat olemassa ja jotta sitten toimia sitten tässä asiassa Ajattelitteko käynnistää tutkimuksen lähimmän viiden vuoden aikana? Tai eh, eh, eh, sanonpa asian niin toisin. Ajattelitteko, että sitten toimikautenne loppuun mennessä eurooppalaisten yritysten veron välttelyn, välttely on kokonaan teidän henkilön, henkilöstönne hyppysissä? Onko tämä poliittinen tavoitteenne? Totesitte kannattavan yhteistä veropohjaa. Haluatteko, että maakohtaisesti raportoidaan monikansallisista yritys, yrityksistä niin kuin pankkien osalta? On nyt asianlaita. Onko tämä teille poliittinen tavoite? Ja aika välttelevästi olette vastailleet myöskin kysymyksiin. Ajatellen herra Junckerin toimia, onko teille poliittinen, teidän poliittisten päämäärienne joukossa se, että, että tällainen veronvälttely ei ole mahdollista valtio, valtioissa lähimmän viiden vuoden aikana. Olkaa hyvä, hyvä komission jäsen. Kiitoksia oikein paljon. Kysymys osoittaa hyvin paljon luottamusta minun kykyihini, mutta minun täytyy olla vähän nöyrempi, koska kun olen seurannut näitä eri veroehdotuksia, joita silloinen veroasiasta vastaava komission jäsen Shemeta teki, ja kun olen seurannut keskustelua neuvostossa verotuskysymyksistä ja veropolitiikasta, niin minun vaikutelmani on se, että on varsin vaikea päästä yhteisymmärrykseen, jotta voitaisiin edetä verotuskysymyksissä. Ja vaikka yhdistäisimme kaikki voimamme komissiossa ja parlamentissa, niin meillä on vielä hyvin paljon työtä tehtävänä, jotta pystyisimme vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että tarvitsemme enemmän yhteistä yritysverolainsäädäntöä Euroopassa. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. En yritä sitä mitenkään välttää, en todellakaan. Mutta mutta sen ei tulisi viedä kaikkea sitä tilaa ja pontta siltä, mitä me juuri nyt teemme. Nimittäin ensin haluamme saattaa päätöksen avoimet tapaukset. Sen jälkeen tiedämme paljon, paljon enemmän siitä, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten eh, tuon taustatiedon avulla päättää, mitä teemme seuraavaksi. Eikä ole kyse siitä, ettenkö teille haluaisi kertoa vaan siitä, että mielestäni meidän täytyy toimia niin, että saamme aikaan lopputuloksia, eikä vaan käsitellä mitä tahansa, mikä lehdistössä nousee esiin, vaan käsitellä tätä rakenteellisella tavalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että avoimet tapaukset saatetaan päätökseen ja siltä pohjalta voidaan sitten päättää, avataanko lisää tapauksia. En tiedä vielä, mutta todennäköisesti niin teemme. Kiitoksia ja sitoutumattomista. Minulla on sitten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 ovat lähteneet siellä arvioimaan tilannetta ainoastaan pankkien voiton perusteella. Tämä kohdistuu pelkästään näihin suuriin laitoksiin, mutta pienet ovat jääneet ihan oman onnensa Tässä on kysymys näistä hypoteekkipankeista ja muista vastaavista Joskus äh, äh, ei riitä vain, että kysy, maksut voi jättää vähän äh, myöhemmäksi. Saattaa olla, että tässä menee vuosikausia ennen kuin mitään, mitään tukea tulee. Tämä, tämä, tässä on siellä ihmiset ovat kokonaan menettäneet toivonsa viime vuosien aikana. Meillä on Kreikassakin tehty tämä stressitestit isoille pankeille, mutta pienyrittäjien asema ei tästä ole mihinkään muuttunut, paitsi että heidät uhrataan näiden isojen intressien alttarille. Ja tässä tullaan vain näitä suuria laitoksia vastaan, mutta eh, minkälaisia tässä on, tässä on kuitenkin jo ollut se, että syynä se, että, ja seurauksena se, että tuhannet ovat menettäneet esimerkiksi asuntonsa ja kotinsa. Well, I, I may have a different... Facts. Mä en saatan arvioida stressitestin ja saamista arvi, laadun arviointiin niin tuloksia vähän eri tavoin. Minä näen, että pankkisektori oli terveempi kuin vuosi sitten, koska paljon pääoma oli, paljon oli pääomitettu ja vain pieni määrä pankkeja 18. Niillä oli pääomavaje. Came and said, we need state aid. And I think that is... Kukaan ei sanonut, että tarvitaan valtionapua, se on myönteistä. Se ei muuta kreikkalaisen perheen tilannetta, mutta se on askel oikeaan suuntaan terveemmän pankkijärjestelmän luomiseksi, joka toivottavasti alkaa lainata PK-yrityksille. Koska rahoitussektorin pitäisi tästä osuuttaan reaalitaloudessa ja auttaa ihmisiä rahoittamaan uusyrityksiä ja pääoman pitää kasvaa, koska silloin tunnelin päässä valoa, vaikka ymmärrän monille, monille nuorille ihmisille Vain pitkä tunneli. Paljon kiitoksia sitten Euroopan kansanpuolueesta Lange. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen siitä, että olette täällä, että olette avoimia vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka koskevat meitä kaikkia ja teette tiettyjä eroavaisuuksia ja pidätte kiinni jo, perusteellisuudesta, mutta se tosiseikka, että monet meistä palaavat veronkiertoon, tarkoittaa sitä, että me näemme tämän epäoikeudenmukaisuuden, jonka kansalaiset tuntevat, kun heidän veronsa kasvavat, esimerkiksi PK-yritysten verot, ja he huomaavat, että suuremmat yritykset pystyvät menemään rajan yli ja luomaan tiettyjä rakennelmia niin, että ne pystyvät kiertämään sen verotuksen, eh, joka meitä kaikkia koskee. Ja tämä epäoikeudenmukaisuuden tunne on asia, joka on huomioitava ja se sopii tähän teidän komissionne, joka on viimeisen mahdollisuuden komissio. Tämä on viimeinen mahdollisuus ratkaista nämä haasteet, joita kansalaiset tuntevat tässä asiassa. Minä halusin nostaa esiin, siteeraan teitä. Te sanoitte, että tieto, joka nyt on julkisuudessa, kiitos journalistien, ei ole kaikki se tieto, mitä tarvitaan. Minä tarvitsen enemmän, sanoitte, tarvitsen enemmän tietoa kansallisista viranomaisilta. Tiedän, että minun jäsenvaltion ja alankomaat mainitaan tässä myös. Ja meidän ongelmamme on se, että viranomaiset verovirastot eivät anna sitä tietoa teille, eivätkä anna sitä tietoa myöskään kansallisille parlamenteille. Ja olen samaa mieltä kansanne, että nämä neljä tapausta mahdollistavat sen, että pystytte analysoimaan, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta tuo tieto on ajallisesti rajallista, koska uusia rakenteita keksitään. Tarvitsette paljon yksittäistapauksia. Minä olen vähän pelkään, että juoksette todellisuuden perässä, koska uusia asioita keksitään. Minun kysymykseni kuuluu, miten voimme auttaa teitä. On ihmisiä täällä salissa, jotka sanovat, että hyvä on nämä mm, veropäätökset ne pitäisi julkaista täysin. En ole välttämättä täysin samaa mieltä, mutta mielestäni joissain tietyissä tapauksissa kansallisen parlamentin ja komission pitäisi tietää, mitä näissä tuomioissa pääpiirtein lukee. Se auttaisi meitä tietämään, mitä tapahtuu, koska jos emme tiedä, mitä tapahtuu, niin silloin emme voi ehdottaa mitään tilanteen korjaamiseksi. Auttaisiko tämä teitä, että teillä olisi näkemystä näihin kansallisiin verotuspäätöksiin. Missä se olkaa hyvä. Kyllä vaan. Tältä sisäpiirin tieto tästä verolainsäädännöstä tai päätöksistä antaa tietysti sitten jonkinlaista pohjaa. En tiedä, mitä tässä mitään keskusteltavaakaan ole. Se on selvä, että saa hyvää osviittaa ehkä on liian pitkälle menevä todeta, että, että kaikki veropäätökset pitäisi julkistaa. että et, et, et, et sitä edellyttänytkään todellakaan. Se on tietysti tämä luottamuksellisuuskysymykset ja ylipäätänsä työtavat, jotka mahdollistavat ihmisten menestymisen liike-elämässä, niin kuin mekin haluamme menestyä omalta olemme. Mutta olisi todella hyödyllistä saada jotain vihiä näistä veropäätöksistä. Yksi syistä, miksi ehdotin, että kansalliset parlamentit voisivat olla relevantti yhteistyökumppani siinä tapauksessa, että parlamentti päättää tällaisen valiokunnan perustamisesta, juontaa juuri näistä syistä, koska näin voitaisiin saada aikaiseksi hyvin nyansoitu, tasapuolinen ja painoinen vuoropuhelu ja tätä kautta voitaisiin sitten vielä kirvoittaa kenties antoisampaa julkista yleistä keskustelua veropolitiikasta, verotuksesta, veron välttelykeinoista ja, sen, ja muista asiaan liittyvistä ulottuvuuksista. Mehän me, tietenkin nämä yritysverotussysteemit eri jäsenmaissa ihan avoimestikin ovat hyvin erilaisia. Kiitoksia. Ja sitten sosiaalista demokraatteista Tibor Sani. Thank you very much. Kiitos. Puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Pakko tunnustaa, että olen uusi meppi. Ehkä meillä ole sitä asiantuntemusta, jota monilla kollegoilla. Tosiaan en ole naivi Pari kysymystä sen esille, jotka ovat Euroopankin tasolla ymmärrettäviä. Ja nämä viittaavat myös kotimaahan ja Unkariin. Me näemme aika paljon näitä Luxemburgin vuotoja. Ja realisti sanoen, en mennä menneisyyteen liian syvälle, väärälle onkarilaiselle mepille. Tiedän, että on paljon mukavampaa maksaa veroja kuin Luxemburgissa kuin missään muualla Euroopassa. Tämähän on tervettä järkeä. Ja nyt me vain näemme, että näinhän se oli. Minun aikomukseni on seuraavan viiden vuoden aikana, neljä puoli. että ei, ei juridisten vastausten löytäminen menneisyyteen, vaan poliittisten vastausten löytäminen tulevaisuudessa. Ja ihan testinä. Olen lähtenyt, lähetin edelliselle komissiolle pari kirjettä ja vastaus oli aina sellainen, että, että tämmöiset ovat säännöt. No kysymyksen, että julkinen mielipide ajattelee, että joku asia on huono, miksi ei muuteta jo asioita. Ymmärsin myös komission jäsenten kuulemisista, että verotusvaisella yksi asia, joka on joka olisi hallitusten asiaa ja ei ole mitään tekemistä. Sehän on se pääviesti, jonka me lähetämme erilaisilla, joskus monimutkaisilla keinoilla. Meitä komissio Euroopan parlamentti, ehkä neuvosto, voivat tunnistaa aidot ongelmat. Ja minun yksi minun ongelmista on, että että verotus poikkeaa niin paljon, jossa ruoan vero. Maita, jossa ALV on nolla, massamassani 27. Onko ajatellut, että minä olen samassa asemassa kuin muut? Tässä on keskusteltavaa, mutta ensiksi Mutta jos teillä voisi olla korruption vähentämisessä ajatellen myös, ei ainoastaan yritysten asia, vaan myös hallitusta asia. Kiitos. Uh, nyt kommentin itseltäni, jos haluatte saada vastauksen komission jäsenten teidän pitäisi lyhentää uh, kysymystä, niin se helpottaisi hänen tehtäväänsä. Olkaa hyvä. No, minä uh, kunnioitan kaikkia uusia meppejä, koska minä olen varsin uusi komission jäsen, joten eh, tämä minua laisinkaan haittaa päinvastoin. Joskus menneisyyden lailliset vastaukset olivat tulevaisuuden poliittisia vastauksia, koska viisastuu ja ymmärtää, miten asiat oikeasti toimivat. Ja tuolta pohjalta voi muuttaa julkista keskustelua ja muuttaa asioita, koska tässä me tarvitsemme todella vahvaa kumppanuutta ja koalitiota Euroopan parlamentin komission ja neuvoston välillä, koska kilpailu näkökulmasta pystymme tekemään sen, minkä pystymme tekemään. Mutta meillä on myös erittäin tärkeitä verotuskysymyksiä, joista on myös keskusteltava neuvostossa ja kansallisissa parlamenteissa. Ja tämä on asia, jossa julkinen keskustelu etenee ja itse asiassa muuttuu. Muistakaa vain, että oli mahdollista saada automaattista tietojenvaihtoa tuloista, joka syntyi toisessa maassa kuin missä on verovelvollinen. Tämä on edistystä, jota ei viisi vuotta sitten pystytty edes kuvittelemaan. Nyt se on tapahtunut, asiat muuttuvat ja muuttuu on, minen on mahdollista, jos meillä on tämä koalito neuvoston parlamentin ja komission välillä. Sitten EPP-ryhmästä Fulvio Matusiello. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Toivottavasti ne valokuvat, joita tällä välillä tehdään, onnistuvat. Minä haluaisin hiukan vaihtaa keskustelun aihetta. Te muutama viikko sitten pääosastossa ne, ö, otitte vastaan ö, Ternin ö, terästehtaiden työntekijöitä. Tämä on esimerkki siitä, kuinka Euroopan byrokratia usein tuhoaa taloutta sen sijaan, että se edistäisi työllisyyttä ja kehitystä. Muistutaan, että tämä mm, terästehdas annettiin myytiin Outokummulle ja sitten tämä myynti peruttiin, koska suomalaiset olivat mm, määräävässä markkina-asemassa ja tämä teräs äh, tehdas meni takaisin Groupille ja äh, tämä aiheutti useita äh, satoja irtisanomisia. On uskomatonta, että jollain tavalla lähdetään määräävästä markkina-asemasta ja sanotaan, vaan vedotaan vanhoihin normeihin eikä huomioida Ähm, mitä tässä ajassa tapahtuu. Teidän pääosastossanne nämä työntekijät tein vastaan. Haluaisin tietää, onko jonkinlaista kehitystä tapahtunut, kuinka 530 italaista perhettä odottavat vastausta. Jos Eurooppa toimii näin, niin silloin se heistä vaikuttaa hyvin kaukaiselta ja sellaiselta, että se ei ole kiinnostunut heidän elämästään ja työpaikoistaan. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Well, I, I do, uh, hope that... Toivon todellakin, että, että äh, tulette havaitsemaan, että yksi yhteisistä päämääristämme on kasvu hakuinen uusia työpaikkoja luova politiikka. Joskus se liike-elämä äh, joutuu kärsimään ja työpaikkoja häviää. Ja jonkun aikaa sitten kestää ennen kuin uutta työtä löytyy uusilta sektoreilta mutta noin konkreettisesti ajatellen päätökset on tehty ja, ja, ja tuossa, tuon fuusion yhteydessä äh, esitet, äh, sillä asetetut määräykset on täytetty ja äh, lupauksia pyritään nyt sitten täyttämään. Työntekijät toivottavasti löytävät sitten ratkaisut ja pystyvät sitten sopuisasti sopimaan yrityksen edustajien kanssa näistä tarvittavista toimenpiteistä, koska me e, kilpailutoimistossa emme, virastossa emme enää asialle voi mitään tehdä, koska tämä kilpailupoliittiset perusedellytykset ovat täyttyneet. Mutta ymmärrän, ymmärrän, ymmärrän kyllä, miten tässä puoli on joutunut kärsimään. Kiitoksia. Ja nyt Annelise dots sosialisteista ja demokraatista. Toivottavasti teidän lämpimästi tervetulleeksi kilpailuun. Komissaari Rovesta odotan yhteistyötä koko joukossa asioita, mutta haluaisin palata tähän olennaiseen kysymykseen verotuksen ja kilpailun välillä. Olen kuunnellut tarkkaan vastauksenne, mutta tässä on kolme asiaa, jotka minulla on vielä avoinna. Ensinnäkin, kuten tiedätte, 18 journalistia joutui kuusi kuukautta seulaamaan, seulomaan luksvuotojen tuloksia. Vähän lisää lihaa luitten päälle, että mitä voidaan tehdä, jotta komissio ei saisi tulevaisuudessa näitä tietoja lehdistöstä, vaan omien tutkimusten avulla. Kertoisitko, mitä te käytännössä te ja teidän viranomaisenne työskentelevät Moskovitsin ja hänen viranomaisten kanssa yhdessä veronkierron välttämiseksi. Toiseksi, mitä teette pääosaston voimaannuttamiseksi, että se toimisi ennakoivasti äh, valtion väärinkäyttöä enemmän kuin näissä jutuissa, joista on nyt puhuttu. Ja sitten lopuksi peruskysymys. Olet puhunut paljon siitä, että milloin jäsenvaltiot ja yritykset löytäytyvät yhteen, milloin on kolluusiota, se aiheuttaa ongelmia valtionavun suhteen, mutta, mutta minusta on tilanne, jossa jotkut yritykset maksavat lähes 0 prosenttia veroa sisäsyntyisesti kilpailun vastaisena. Tämä ei ole minun näkemykseni. Tämä on yritysten näkemys omassa vaalipiirissä. Monet ovat tällä hetkellä kriisissä, kahvilaan me, e, menevät konkkaan, kun eivät pärjää isojen yritysten kanssa. Ja levykaupat menevät nuoriin koska ne eivät kykene kilpailemaan verotuksen suhteen yritysten kanssa, jotka maksavat lähes nolla prosenttia veroa. Minusta tämä on sisäsyntyisesti kilpailuvastaista. Haluat muuttaa julkista keskustelua, mutta vetöisin. Te olette kilpailun keulakova voitteko työskennellä meidän kanssamme, jotta keskustelu verotuksen suhteen muuttuu niin, että se tunnistetaan, että kysymys ei ole valtioneuvoston kysymys on kilpailusta. Ja se pohjamma perustavasti haittaa kilpailua kautta Euroopan ja erityisesti pk-yrityksiä. Commissioner, please. Komission jäsen, olkaa hyvä. One of the very important thing... Yksi tärkeistä asioista mutta kun halutaan tehdä edistystä, on työskennellä jäsenvaltioiden kanssa ja saada se tieto, jota pyydämme jäsenvaltiolta. Ja siksipä olemme joltain jäsenvaltiolta pyytänyt paljon tietoa. Jotkut jäsenvaltiot ovat olleet varsin haluttomia, niin haluttomia, että meidän on täytynyt pyytää tuomioistuinta hankkimaan meille nämä tarpeelliset tiedot. Onneksi yhteistyö on parantunut siitä ja toivottavasti se parantuu eh, vielä entisestään. Kaikkien edun mukaista on se, että meillä on viranomaisten läheistä yhteistyötä jäsenvaltioissa. Nämä ovat hyvin konkreettisia asioita, koska sitten saa eh, tietoja, saa joitakin tietoja näiden vuotaneiden asiakirjojen julkistamisesta, se, mitä me nyt aiomme tehdä, on jatkaa tämä verotustyöryhmän äh, Tax Task Forcein työtä, joten tämä verotustyöryhmä tekee yhteistyötä ähm, kilpailupääosaston toisen muun henkilökunnan kanssa, jotta eivät jää yksin, koska tässä on paljon tärkeitä tietoja, joita myös muissa palveluyksiköissä voidaan kerätä ja näin me voimme lisätä resursseja heidän työhönsä, kun he sitä tarvitsevat. Ehkäpä tämä nyt on hiukan ärsyttävää, mutta on tärkeää tehdä harkittuja askelia, jotta ollaan viisaimpia ja saadaan lisää tietoa. Nyt näistä neljästä tapauksesta meillä on kahdesta päätökset julkistettu ja kolmas julkistetaan tällä viikolla. Nyt kolmannella osapuolella mahdollisuus kommentoida sitä. Ja tämä on tärkeää tiedon kannalta, koska jos yhä useammat kolmannet osapuolet kommentoivat näitä avoimia tutkimuksia, niin se olisi hyödyllistä. Sillä tavoin saadaan lisää tietoa ja sillä tavoin voidaan edetä nopeammin. Ja tietenkin ymmärrän sen, mitä sanoitte, ja olen monista asioista samaa mieltä, mutta olemme hyväksyneet sen, että tarvitaan yksimielisyyttä, jotta voidaan muuttaa verotuskysymyksiä Euroopan unionissa. Siksi meidän täytyykin keskustella hyvin paljon. Kiitoksia. Ja nyt EPP-ryhmästä Werner Lange. Danke. Paljon kiitoksia sydämelliset onnittelut, hyvä komission jäsen, teidän nimityksestänne meillä oli pelkästään suurta luottamusta, vaan myös suuria odotuksia äh, teihin liittyen, ja että te riippumatta puolustatte kilpailukysymyksiä, koska kilpailupolitiikka ei ole niin äh, äh, suosittua kuin sosiaalisessa markkinataloudessa pitäisi olla. Siksi äh, paljon riippuu teidän selkärangastanne. Minä olen 20 vuotta ollut tässä valiokunnassa ja siksi mä pystyn ehkä arvioimaan, mikä on mennyt pieleen ja haluaisin palata kahteen asiaan jotka teidän edeltäjänne kohdalla päätettiin hirveällä vauhdilla tai ei päätetty. Yksi oli komission hyvin varovainen suhtautuminen Googleen me kaikki tietävät, että meillä oli siinä menettely käynnissä ja että tarvittiin komission päätöstä kiireellisesti ähm, määräysvallan vähentämiseksi markkinoilla. Almunia ei ollut siihen kykeneväinen. Emme nyt sitten etsi syitä siihen, vaan katsomme tulevaisuuteen. Toinen kysymys on se, että miten parlamentti otetaan mukaan äh, kilpailupolitiikan oikeudellisen ähm, suunnittelun tulevaisuudessa. Olisiko mahdollista parlamentti ottaa mukaan yhteispäätösmenettelyyn normaalissa lainsäädäntömenettelyssä, jotta me pystyisimme laillisista valtiontuista deminimissäännöksistä de minimissäännöksistä ja muista tehdä poliittisia periaatepäätöksiä, jotka vahvistaisivat teidän politiikkamme legitimiteettiä selkeästi, kun neuvosto ja parlamentti yhdessä olisivat luoneet lainsäädäntöpohjan. Ja tähän kuuluu myös se, mikä ei toteutunut. Nimittäin uskomattomat valtiotukipäätökset tehtiin hirveällä kiireellä. He esimerkiksi usein keskusteltu äm, tapaus yli 500 miljoonaa Nürburgringin kohdalla. Komission puheenjohtaja 30. lokakuuta päivää ennen virkansa päättymistä kertoi minulle, että uudet argumentit tutkittaisiin uudelleen, vaikka päätös tehtiin ensimmäinen lokakuuta, joten minä nyt pyytäisin, että te asiantuntijoiden kanssa tutkisitte nämä uudet argumentit ja mahdollisesti peruisitte tämän päätöksen, koska lopussa tämä vietiin läpi todella kiireelle, eivätkä nämä olleet kaikesta huolimatta myönteisiä päätöksiä. Kiitoksia komission jäsen. Well, I think there tässä taisi olla kolme kysymystä, eikä kaksi, koteen ilmoitettiin. Nürnbergin äh, kehätiehen tehtiin päätös ja suoraan sanoen niin en aie sitä uudelleen arvioida. Tuota, Euroopan parlamentin osallistuminen on erittäin tärkeää puhua lainsäädännön alla sitä edeltäen – Olemme juuri valtionapusääntöjä, mutta ne minimi taas on noussut ja, ja asetus näistä poikkeamista, joka on laajempi. Tiedätte kuitenkin valkeasta, valkoista kirjasta ja muista kysymyksistä. Käyn mielelläni avoimia, mutta keskitettyjä keskusteluja ennen kuin pestään kynnä paperille, että tiedämme huolenaiheet tiedetään, mitä parlamentti ajattelee ennen kuin uutta lainsäädäntöä ajatellaan. Te tunnette sopimukset paremmin kuin minä kokemukseni vuoksi. Tiedätte paljon paremmin kuin minä, kuinka vähän liikkuma-alaa tavallisella lainsäädäntömenettelyllä on tällä alueella. Mutta voi olla hyvin rakentavia tapoja sen varmistamiseksi, että tunnemme paremmin toisemme. Googleen liittyen minulla on tärkeää jo tuntea tämä juttu ja tietää, minkälaisia näkemyksiä niillä on, joihin tämä suoraan ja eniten vaikuttaa. Ja sitten oikeusohjakeinot Googlen suhteen ihmisellä on mielipiteensä. Mitä on ilmasto? Ne ovat monenmuotoiset. Ne ovat monimutkaisia. Ja myös Googlen näkemykset ja ehdottomat oikeussuojakeinot ovat monimutkaisia, joten tarvitsee vähän aikaa seuraavien askelten ratkaisemiseksi. Mitä laajempi sovellusala, sitä enemmän kysymyksiä, sitä pitempään menee. Joten tässä täytyy jotain ihan tasapainoa. Jos me haluamme kaikkia laintotietä näissä kestää kaikkein pisimpään. Kiitoksia SNT-ryhmästä sitten Jeppe Koffer. Much, German. Uh, And also, uh, Kiitos uh, puheenjohtaja. <clears throat> Tervetuloa takaisin onnistuneen kuulemistilaisuuden jäljiltä mekin olemme korostaneet, miten olennaista Euroopalle on, että meillä on vapaa kilpailu ja reilu ja tasapuolinen kilpailupolitiikka käytössä. Täytyy vielä kerran palata tähän LuxLeaksiin. Tämähän, tästähän nousee esille monta ongelmaa. Tässä on montakin toimia Luxemburgissa ja muuallakin riistävät verotuloa yhdeltä maalta toiseen jos ajatellaan vuotta 2012, muistaakseni eh, yhdysvaltalaisten ulkomaalle tovien yritysten eh, voitot, jotka kanavoituivat Luxemburgin väliin, olivat yhteissummaltaan 95 miljardia dollaria. <clears throat> Siitä miljardin verran päätyi verottajan kirstuun. Tämä siis yhdysvaltalaisten täällä toimivien yritysten Luxemburgin osuus Tämän tyyppinen verovältely, siis nimenomaan kun maasta toiseen mennään, on olennaista. Mutta kun oikein puraudutaan juuriin ja ytimiin, tämähän on epätasapuolista, epäreilua kilpailua, koska eihän muilla yrityksillä ole mahdollista selvitä yhden, yhden prosentin verotuksella. PK-sektorihan tuo nimenomaan eniten työpaikkoja, kauan, kauan kovasti kaivattuja työpaikkoja Eurooppaan nykysäännöt, viittaan muutamiin kysymyksiin, jotka on esitetty eh, EU-tasolla, ovatko ne riittäviä, jos ajatellaan tätä kilpailun tasapuolisuutta? Esenmaat kaikki hyötyvät vapaan kilpailun vapaista markkinoista tuotteiden ja palvelujen välillä. Mutta nyt nämä, nämä samat maat nyt käyvät toinen toisensa kukkarolla, varkaina, varkaudessa. Se oli ensimmäinen kysymys. Ja toisekseen, jos kilpailupolitiikkamme olisi tasapuolisempaa, tasapuolisempaa ajatellen näitä tätä epäsuoraa valtion apua ja, ja tuki ja verovälttelyä ja sen sellaisia kysymyksiä. <clears throat> Voisimmeko sopia, että parlamentti ja komissio jäsenmaita painostaisivat nyt tästä lähtien maksimaalisesti. Onhan tässä muistakin kuin kysymys kuin Luxemburgista ja Irlannista. Voisimmeko poliittisesti sopia painostavamme poliittisesti niin paljon kuin mahdollista kaikkia sitten noudattamaan pelin sääntöjä. Kiitoksia komissiolle. Kykene seuraamaan logiikkaa, se on hyvä samanlainen Cornelis Dotsin Hänen kommenttejaan tässä käydään kahta keskustelua, jotka lomittavat nopeasti. Tämä on tämä hyvin koodin tuntuva, kun ennakkopäätöksiä tehdään, se on elämää, niin kuin tiedämme. Ovatko ne oikeudenmukaisia? Vai onko tässä jotain kilpailukysymyksiä? Koska meillä on konkreettista tietoa, meillä on avaimia juttuja, tässä on oikeusperustaa, me voimme tehdä jotain jos jotain tehtävää, niin se pitäisi tehdä, kun kuuntelemme yrityksiä ja jäsenvaltioita ja otamme sen huomioon, meidän pitäisi saada asioita tehtyä. Ja sitten tämä verokilpailu, jonka olemme vuosien myötä hyväksyneet. Meillä ei ole ainoastaan nämä laillisia veropäätöksiä, jotka auttavat maita muuttamaan korkeaverotuksen maista alhaisen maihin. Ja tiedämme, että kaikki yritykset, jotka eivät ole aggressiivisia verosuunnittelijoita, kohtaavat tämän saman poikkeavien verojärjestelmien tilanteen. Meidän täytyy tunnustaa tämä ja tiivistää tätä keskustelua tästä toista kysymyksestä, joka on paljon herkempi. Vaaditaan poliittisia päätöksiä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kesken. Tässä eivät on komiss, komissio ja parlamentti törmää, komissio, parlamentti ja neuvosto törmäävät, että voidaan tehdä välttämättömät päätökset. Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys tulee EPPltä Gunnar Högmark. Ähm. Kiitoksia oikein paljon. Ja Tervetuloa, hyvä tanskalainen naapuri. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi koskee sitä, että kun keskustelemme pankeista, olemme nähneet ja tulemme näkemään, että jotkut pankit on uudelleen pääomitettava ja tämä on valtion tukea, mm, jos valtio ei saa mitään takaisin, mutta jos taataan e, e, veronmaksajan rahat omistajuudella, niin se on eri asia. Kuinka te varmistatte, että näin käy, kun valtiot uudelleen pääomittavat pankkeja tulevaisuudessa? Toinen kysymys on laajempi. E, me keskustelemme valtion tuesta samoin linjoilla kuin tiedotusvälineissä, kun jotain Luxemburgista tapahtuu, puhumme alhaisimmista veroista ja valtion tuista, mutta unohdamme valtion tuen suurimman äh, ryhmän, joka vääristää kilpailua ja äh, murentaa yhtenäismarkkinoita. Oletteko valmis luomaan suurempaa avoimuutta sen suhtaan, kuka saa EU-määrärahoja ja valtion tukia? Ja oletteko valmis viemään eteenpäin sitä tavoitetta, että vähennettäisiin valtiotuen määrää, koska aina veronmaksajat maksavat erilaisesta toiminnasta, joka hyvin usein vääristää kilpailua. On useita asioita, joita voitte tehdä, jos olette rohkea komissaari ja uskon, että sitä olette. Kiitoksia komissiolle. I think it's very Minusta on erittäin tärkeä painostaa, että myös tulevaisuudessa valtionapua arvioidaan myös pankkien tapauksessa, kun me nyt olemme luomassa pankkiunionia. Eh, ja vaikka meillä on pankkikriisiratkaisemisen rahasto päätös tulossa, niin valtion eh, apupäätöksen yhä koska tämä kriisin rahaston käyttö Näitä no, valtionavun käytäntöä täytyy tarkastaa, tarkistaa, noudatanko sääntöjä ja ovatko esimerkiksi pankit, pelastettavat pankit pitkällä aikavälillä elinkelpoisia. Täytyy pitää huolta siitä, että kilpailupääosaston kyky toimia on ajanmukaista. Tulevaisuudessakin on tärkeää, että ollaan lähes yhteistyössä EKP-yhteisen valvontaviranomaisen kanssa ja teemme kaikkemme siinä. Valtionapu ja transparenssi. Ensimmäinen tärkeä askel on otettu, kun valtion apua koskevat säädökset uudistettiin, mikä mahdollistaa, että se valtiot voivat julkistaa valtionapupäätöksensä tämän poikkeama astuksen myötä Tämä ei ollut ei kiistanalaista. Sitä en itse tehnyt sen takia edeltäjäni. Mutta se ei ollut riidatonta. Ei ole mukavaa näyttää julkisesti, mihin veronmaksajan rahaa on käytetty. Tulen seuraamaan valtionavun uudistamista hyvin läheisesti, että saamme aikaan sitä transparenssia, joka on tämän uudistuksen ydin pitäisikö tehdä lisää, jotta veronmaksajat, kansalaiset äänestäjät voivat tarkistaa, mihin varoja käytetään? Kiitoksia, hyvä komission jäsen, että ensimmäistä kertaa vastasitte kysymyksiin. Ja kiitoksia, herra Höckmark, että palautitte meidät siihen aiheeseen, jonka takia tänne äh, valiokunta oikeastaan tulittekin, mutta näin teille tulee varmaan useamminkin käymään, että päivän politiikka päätyy esityslistalle. Ja viime päivinä äh, lehdet eivät olleet niinkään täynnä stressitestiä ja sen seurauksia, vaan ennemminkin äh, kyse oli äh, verotuksesta eri jäsenvaltioissa. Eräs asia vielä. Eilen neuvosto vihdoin hyväksyi ehdotuksemme ähm, vahingonkorvauksista ja tämä ähm, on nyt eräänlainen vertaisarvio äh, tulevia toimia varten. Olemme tästä jo kulmissa puhuneet ja toivottavasti tämä tulee sitten edistymään kaudella. Odotamme kovasti vielä jatkokeskusteluja kanssamme. Kiitoksia, että tulitte tänne. Ja nyt sitten esityslistan kohta yhdeksän. Muut asiat. Onko puheenvuoropyyntöjä? Mm, puheenjohtajallakaan ei ole mitään muita asioita. Sitten kohta kymmenen. Seuraavat kokoukset. Seuraava kokouksemme on 17. marraskuuta kello 15-18.30 täällä Brysselissä. Kiitoksia, että tulitte. Istunto on päättynyt.